Guten Tag, liebe Kolleginnen. Hyvää päivää, hyvät kollegat. Herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Tervetuloa valiokuntamme kokoukseen. Meillä on todella mielenkiintoinen esityslista täksi viikoksi. Erityisesti huomenna aamupäivällä, jolloin meillä on maraton äänestykset. Ja sen vuoksi tässä nyt muistuttaisinkin tätä kaikkea, että tarvitsette äänestyskorttia, niin sikäli mikäli, että joudumme äänestämään koneellisesti huomenna aamuna. Aloitamme nyt sitten esityslistastamme ja se tulee muuttumaan kahdelta osin. Kohta numero yhdeksän, STOA-toimet, on vedetty takaisin. Se siirretään eteenpäin. Samoin kohdat 19 ja 20 siirretään seuraavaan kokoukseen esittelijän pyynnöstä. Onko mitään muuta huomautettavaa? Esityslistaan ei näytä olevan, joten eh, esityslista on hyväksytty. Meillä on täällä oma televisiokin paikalla TG Ipolista. He haluavat eh, filmata ympäristön valiokunnasta muutamia pätkiä. Sanoin heille, että huomenna aamuna täällä olisi enemmän ihmisiä paikalla kuin nyt, mutta ei voi mitään. Kohta numero kaksi. Tul- Liettua ja, ja Viro puuttuu tänä päivänä ja huomenna puuttuu myös maltan kielin. YK on pääsihteerin banki muun on antanut äh, IPCCn työn tarkastelun alankomaalaiselle paneelille. Minusta tämä on hyvä asia. Alun perin pidin jo hyvänä sitä, että tällainen tiedeyhteisö äh, saa tämän tehtävän itselleen, eikä esimerkiksi mikään hallitustyöryhmä. Sen vuoksi, että ilmastotieteen täytyy olla objektiivista ja neuro, neutraalia, ja Inter Academy Council on ehkäpä se tieteellinen yhteisö, joka siihen parhaiten sopii, ja toivon mukaan he sitten kykenevät luomaan uutta luottamusta IPCCn työhön. Komissio on laatinut tiedonannon kestävästä metsätaloudesta. Aihe on myös meidän kannaltamme mielenkiintoinen ja tulemme jossain vaiheessa sitä myös käsittelemään. Sitten siirryn kohtaan kolme esityslistalla – Tämä on, koskee siis direktiiviä, neuvosto, ensimmäinen maaliskunta, toi esiin yhteisen kannan niin, että nyt sitten kykenemme siirtymään toiseen käsittelyyn. Ja nyt oikeastaan kerron vain sitten ensin aikataulun. Kärlain Lukasin mietintö, luonnos, käsitellään 7.8. huhtikuuta, 7. huhtikuuta. 8. huhtikuuta on tarkistusten määräaika, eli tämä on hyvin lyhyt äänestys 3.4. toukokuuta valiokunnassa ja täysistunnossa heinäkuussa. ja. So, äh, dann gehen wir weiter. Mit Selvä. Jatketaan kohtaan neljä esityslistalla. Itämeren aluetta koskeva Euroopan unionin strategia ja makroalueiden asema tulevaisuuden koheesiopolitiikassa. Esittelijä on Anna Rosbach tuolta Itämeren rannalta. Ole hyvä, Anna. Tack Kiitos eh, puheenjohtaja. Aluepoliittinen valiokunta esittelee asiakirjansa Itämeren strategiasta ja minä olen tässä nyt eh, tehnyt tällaisen pienen äh, tavallaan tietopaketin siitä, että mekin kykenemme hieman puhumaan ympäristövaliokunnassa aiheesta. Tämä nyt ei ole mikään kovin suuri aihe ole. Tässä on kysymys makroalueiden tulevaisuuden kokeiluista, mutta meidän puoleltamme tämä on hieman ikävä sen vuoksi, että tämä on näin kapea aihe. Tämä keskittyy nyt lähinnä aluepoliittisen valiokunnan asioihin. Ja minun mielestäni tässä pitäisi olla mukana enemmän kaikki Itämeren alueet. Ja tämä pitäisi jakaa, koska ympäristökin on yhteistä. Tällä lausunnolla me haluamme nyt varmistaa sen, että vaarallisten aineiden päästöt mainitaan muun muassa – ja että me saamme mahdollisuuden ottaa mukaan myös äh, Venäjä ja äh, Valko-Venäjä osaksi Itämeren aluetta koska se olisi sellainen äh, laajennus, jota me, meidän pitäisi saada aikaiseksi ajatellen heidän jokiansa esimerkiksi. Ja sen lisäksi meidän pitäisi arvioida Nord Stream-vaikutukset, äh, ympäristövaikutukset. Ja puoli tuntia sitten olin yhteydessä niihin ihmisiin, jotka äh, hoitavat tätä Nord Stream-asiaa. Enkä ole saanut sellaisia vastauksia, joita olisin halunnut. En ole kovinkaan tyytyväinen ja olen vielä kerran pyytänyt äh, saavani enemmän faktoja sähköpostitse ja toivon niitä saavani vielä tänään. Ja mitä tulee sitten näihin johtopäätöksiin, niitäkin täytyy vielä tarkastella. Tämä Itämeren alue on hyvin herkkä alue ja minä pelkään, että se strategia, johon tässä on päädytty, on oikeastaan strategia, joka koskee enemmän muita meriä. Ja sen vuoksi toivonkin, että kollegoilla olisi tähän tarkistuksia. Eihän tästä lausunnossa tietenkään voi kovin pitkää tehdä, mutta toivon mukaan jollain nyt olisi jotain tarkistuksia tai tarkennuksia tähän tekstiin ja odotan niitä ilolla. Kiitos puheenjohtaja. Ja, Kiitos esittelijälle. Onko tähän mitään huomautettavaa tai sanottavaa kellään? Minulla itselläni on tähän. Edustaja Rosbach mainitsi täällä Nord Stream-kaasuputken. Luonnollisesti jokainen projekti, joka koskee merialueita, on puuttumista tähän merialueen mutta tässä kohdassa neljässä sanotaan, että Nord Streamilla tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia ympäristöön. Se on aika, aika tiukalla tavalla <laughs> ennustettu, koska neljä valtiota tässä on käynyt lävitse kaikki nämä asiakirjat ja hy- hyväksynyt sen. Ruotsi, Suomi, Liettua muistaakseni ja Saksa ovat hyväksyneet tämän Nord Stream-hankkeen, joten en tiedä nyt sitten tämä kauaskantoiset vaikutukset ympäristöön kohdassa neljä. Onko tämä nyt liian kova, kovasti sanottu. Ehkäpä tätä pitäisi nyt hieman lieventää. Toki tällä varmasti on vaikutuksia ympäristöön, mutta tämä nyt on tässä hieman ristiriidassa sen kanssa, mitä muut maat ovat äh, sanoneet. Richard Ja, danke, Herr Präsident. Uh, jetzt ohne Ihnen zu wollen, aber ich weiß nicht, ob diese Ausführungen... Die... Niin, en tiedä, miten tämä puheenvuoronne, äh, puhuitteko puheenjohtajana vai jäsenenä tässä valiokunnassamme? Tämä Rova Rospahin mietintö, lausunto on erittäin hyvä, mutta se minä itse tässä mietin, on, että miten tämä Nord Streamin vaikutus on tässä mukaan otettu. Joka tapauksessa täällä on ympäristökysymykset asetettu keskiöön ja noin kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että makroalueiden käsite on sellainen, että meidän täytyisi se nostaa esiin, laajentaa sitä ja antaa sille lisää merkityksiä, koska se on hyvin tärkeä poliittinen kysymys. Tämä käsite on tulevaisuuden käsite, joka liittyy aluepolitiikkaan, ja meidän täytyisi ehkä jonkinlaista inputtia siihen meidän valiokunnastamme antaa. Te mainitsitte esimerkin Alppien alueesta ja tässä ehkä valmistelija voisi miettiä, että yritetäänkö tässä nyt jonkinlaista ympäristöraamia eh, luoda ja ottaa näitä asioita, ottaa kokonaisuudessaan mukaan, ettei vaan kävisi niin, että täällä on tiettyjä asioita, jotka koskevat vain Itämertä. Me voisimme vähän laajemman kehyksen tähän ottaa. Joka tapauksessa hyvin kiinnostava lähestymistapa on, on, on tässä esittelijälle ja kiitän häntä siitä. Kiitokset tästä Marita Östbrock. Eh, tack herr ordförande. Jag tänkte tala svenska. Kiitos. Eh, Först av allt tacka. Kiitos. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa tästä työstä, koska nyt oli jo korkea aika, että Euroopan eh, unioni tekee tällaista Itämeren strategiaa ja sellaisella sisällöllä, että siinä on selkeästi ympäristöasiat mukana. Samalla tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että kaikkien rantavaltioiden täytyy strategia myös panna täytäntöön. Ei saa jäädä pelkiksi sanoiksi papereilla, paperilla tämä strategia. Siksi minusta meillä on suuria ongelmia ollutkin tämän strategian kanssa, nimittäin päätösten läpivieminen ja, ja toimenpiteiden toteuttaminen, se ei ole onnistunut ja niistä ei ole paljon ja nyt käteen. Olisi hyvä, jos tämä jollakin tavalla tulisi tässä alleviivattua tekstissä paremmin e, juuri se, että kuinka tärkeää on päätösten toteuttaminen. Lähtökohtahan on itse asiassa kaikkein paras mahdollinen tässä Itämeri-strategiassa – on olemassa joukko EU-direktiivejä ja ohjelmia, joita voidaan jo soveltaa. Jäsenvaltiot ovat jo lain, laillisesti sitoutuneet niihin ja rahoitustakin näille on olemassa. Mitä voisimme tehdä on esimerkiksi eh, se, että eh, vesipuitedirektiiviä sovellettaisiin täysin sitten pitää vähentää vaarallisten kemiallisten yhdisteiden määrää. Sekin on direktiiviperusteinen, mutta on myös kysymys siitä, että jos että kun tiedämme, että maatalous on se kaikkein suurin Itämeren rehevöittäjä, niin siihenkin voitaisiin vaikuttaa esimerkiksi tiukentamalla EUn maatalouspolitiikkaa pitäisi olla voimakkaammat ehdot ja toinen maatalouspolitiikan pilari, tämä maaseudun kehittäminen, saisi suuremman arvon. On myöskin kalastuspolitiikkaa muutettava sillä tavalla, että meillä on kiinteät kalastuskiintiöt sillä tavalla kuin kansainvälinen meren tutkimuslaitos on niitä määritellyt. Maatalouspolitiikka ja kalastuspolitiikka, niille täytyy asettaa vaatimuksia, jotta tämä arvokas sisämeri saadaan suojeltua. Olisi hyvä, jos tänne voitaisiin tämä ottaa mukaan selkeästi tähän mietintöön, lausuntoon. Mitä sitten fosfaatteihin tulee, pesuaineissa niitä on ja ne vaikuttavat rehevöitymiseen. Ruotsissa on jo kielto. EU-prosessi on meneillään fosfaattia koskeva prosessi ja on hyvin tärkeää, että muutkin maat liittyvät tällaiseen fosfaattikieltoon. Sillä olisi hyvin suuri merkitys Itämeren tulevaisuudelle ja sekin voitaisiin tässä lausunnossa mainita. Mitä sitten tämä North Stream, venäläinen kaasuputki ja sen vaikutukset? Olen iloinen siitä, että valmistelija on ottanut tämän asian esille. On vaikea jättää huomiotta eh, tämän suuren hankkeen vaikutukset. Haluaisin senkin näkyvän täällä tekstissä juuri sillä tavalla, että Nord Streamillä on velvollisuus seurata, mitä ympäristölle vaikutuksia tästä koituu. Ja sen, sen se saisi olla selkeämmin täällä tekstissä mukana. Yritys on se, joka maksaa ympäristösuojelutoimet, koska la, laskuahan ei voida näille rantavaltioille lähettää. Kun nyt on myönnytty tähän projektiin ja annettu sille lupa, niin näistä maista, niin senkin vuoksi tämä olisi hyvin tärkeää todeta lausunnossa. Kaikki, mikä tähän sisämereen liittyy, on käsiteltävä korkeammalla poliittisella tasolla, eli Helkomissa, joka on korkea hallitusten välinen taso. Tällä tavalla me saisimme lisää painostusta siihen suuntaan, että nämä ehdotukset, jotka on tehty tai joista on jo päätetty, että ne tulevat todellisiksi ja toteutuvat. Maatalous, kalastus, fosfaattikielto, North Streamin vastuut ja valtioiden päämiesten vastuut ovat tällaisia asioita, jotka pitää ottaa mukaan. Kiitoksia tästä lausunnosta. Me tulemme ehdottamaan tähän jotakin eh, lisäyksiä ja 20 miljoonaa euroa, jotka eh, täällä on määritelty ei-EU-maille, niin nekin ovat sellaista rahaa, mikä vaikuttaa, vaikuttaa tilanteeseen. On siis tärkeää, että nämä 20 miljoonaa tulevat käyttöön tähän hankkeen, eh, hankkeeseen. Ja, vielen Dank für diese Hinweise auf andere Aspekte. Kiitokset, että otitte esiin äh, myös muita näkökulmia Itämeren strategiasta. Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Eh, credo che sia importante questo... Eh, Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeää ensinnäkin sen takia, että tämä on ensimmäisiä makroalueita, joista olemme kuulleet puhuttavan. Ja Erityisen merkittävä tämä on sen takia, että Ranskan federaat... Anteeksi, äh, Venäjän federaatio voisi myös tulla tähän mukaan. Tämä saattaa olla erittäin tärkeä osa naapuruspolitiikkaa myös. Näin voimme tätä kauttakin tarkastella suhteitamme Venäjään. Joten tämä pitää ottaa huomioon tuollakin, kun määrittelemme makrotaloualuetta ympäristön kannalta ajatellen Itämerta luonnehti erittäin vähäinen veden vaihtuminen merellä, joten ympäristön kannalta tämä on erittäin haavoittuvainen ekosysteemi ja luonnollisesti tämä tarkoittaa sitä, että täytyy aivan erityisen varovaiset toimia. erityisesti kun ajatellaan jokia, jotka virtaavat Itämereen tai laskevat Itämereen. Itämeren sääntelyn pitäisi koskea kaikkia niitä maita, joiden kautta kyseiset joet kulkevat. Ympäristön kannalta täällä on siis suuri merkitys ja makroalueiden pitää pystyä saamaan aikaan erityisiä suhteita muiden lähimakroalueiden kanssa. Tietysti tämä kaikki vaikuttaa dominopelimaisesti maatalouteen, jota harjoitamme. Se näkyy veden laadussa, sen veden laadussa, joka laskee Itämereen, erityisesti mitä tulee rehevöitymisen, joka äsken mainittiin. Erittäin tärkeitä kysymyksiä kaikki. Makrotaloudet alueet ovat merkittäviä ja tämä voisi olla tehokas tapa tarttua ongelmiin mukaan lukien erittäin hankalat monimutkaiset kysymykset, joten tässä meidän varmasti täytyy seurata valppaasti koko prosessia. Kiitos.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 Haluaisin viittaa vielä yhteen aspektiin ympäristön suojelun kannalta. Haluaisin kiinnittää huomionne ongelmaan, johon joskus tartutaan. Tämä on historiallisesti merkittävä kysymys, mutta myös tärkeää ajatellen tulevaisuutta. Me tällä tarkoitan kaikkia kemikaalisia aseita, jotka heitettiin mereen toisen maailmansodan jälkeen on voitu arvioida, että tällaiset erittäin vaaralliset kemialliset aseet, joita on peräisin toisesta maailmansodasta, on mahdollinen riskitekijä tulevaisuuden varalta, vaikkakin ongelmasta saattaa tulla todellisempi monen tuhannen vuoden kuluttua vasta, mutta tällä hetkellä mm, me voisimme saada tietoja Venäjän, Venäjältä myös. On vaikea kuvitella, minkälainen katastrofi tästä syntyisi, jos kaikki nämä kemikaalit jotenkin vapautuisivat merestä, mutta on tapauksia kalastajista, jotka ovat saaneet poltto, mm, Lohaavoja näistä aineista. Tietoa on kuitenkin vähän vaikea kerätä. Voitaisiin käyttää hyväksi myös sotilasarkistoa, jotta voidaan arvioida vaaran ja riskin suuruutta. Se, tämä saattaisi unohtaa tämän mietinnön yhteydessä. Kiitoksia. Totta. Maailmansodista on koko joukko myrkkyjä siellä pohjassa ja ne ovat mahdollinen eh, vaara. En ole tässä nyt sitten näin muita puheenvuoropyyntöjä ja annan nyt eh, komissiolle puheenvuoron ja sitten lopuksi vielä esittelijälle. Uh, Thank you very much for this very uh, fruitful discussion and uh, also the very good Kiitoksia tästä hedelmällisestä keskustelusta ja täällä on ollut monia uusia asioita, jotka käyvät ilmi tässä valiokunnan keskustelussa. Komissiossa meidän mielestämme on hyvin tärkeää se, että ei pelkästään alueiden aluevaliokunta, vaan myös ympäristövaliokunta keskustelee näistä haasteista, jotka liittyvät makroalueisiin ja tässä Itämeren alueen strategiassa erityisesti me nimittäin haluamme eh, tässä toimia. Täällä on poliittista painostusta, aivan kuten Ruotsin edustaja sanoi, ja on tärkeää, että tämä kysymys pysyy jatkuvasti poliittisella esityslistalla. Meidän täytyy seurata sitä, että kaikki pannaan täytäntöön eh, kuten pitää ja että toimenpiteistä keskustellaan laajasti. Me olemme Odotamme tästä lopullista versiota ja sitten parhaalla mahdollisella tavalla otamme sen mukaan, kun työstämme strategiaa eteenpäin. Strategia ei koskaan ole mikään kiinteä teksti, vaan se koko ajan näiden lisänäkemysten myötä muuttuu. Olen iloinen tästä työstä, jota olette tehneet ja katson iloisesti tulevaisuuteen yhteistyön merkeissä. Anna Rosbach, Kiitokset ja sitten Anna Rosbach vielä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minua ilahduttaa kovasti tämä nyt, että tulen saamaan paljon tarkistuksia liittyen maatalous- ja kalastuspolitiikkaan ja esimerkiksi ensimmäisen toisen maailmansodan aikaisista sinappikaasupommeista. Ne olivat sellaisia asioita, mitä minä olisin halunnut äh, myös itse mukaan, mutta ikävä kyllä tämä on lausunto ja lausunto ei voi olla kovastikaan laaja. Mutta minä olen todellakin iloinen siitä, että saan teiltä hyviä tarkistuksia. Ja niin, ehkä olisin itsekin tehnyt vielä jotakin, mutta ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä lausuntoa pitemmäksi kuin yhden sivun mittaiseksi. Olen samaa mieltä kaikkien puhujien kanssa siitä, että asia on todella tärkeä ja sen on pysyttävä esityslistalla, varsinkin yhteistyö Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa, koska esimerkiksi sieltä äh, likavesiä ei ole puhdistettu, jätevesiä ei ole puhdistettu. Ja tämä koskee kemian teollisuutta ja maataloutta ja kaikkea. Kaikki joet tulevat puhdistamattomana suoraan Itämereen. Ja kestää 30 vuotta ennen kuin vesi vaihtuu Itämeressä, joten se on todella pitkä kausi. Tämä on erittäin hankala asia ja olin ihan iloinen näistä tarkistusehdotuksista ja sitten siitä, että meidän pitäisi ehkä kuulla jotain enemmän Tonavan ja Alppien tai Välimeren alueista. Mutta ikävä kyllä meillä ei ole tässä nyt aikaa enempää kuin huomenna kello 12, ellei nyt sitten tarkistusten määräaikaa voida siirtää eteenpäin. Onko se mahdollista? Täytyy kysyä sihteeristöltä. Kiitos. Ja, vielen Dank für die Arbeit. Kiitokset Anna Rosbach kaikesta työstä. Ja tarkistusten määräaika on huomenna kello 12. Sen täytyy nyt mennä näin nopeasti niin, että me kykenemme äänestämään tästä ennen aluepoliittista valiokuntaa niin, että meidän äänestyksemme sitten vaikuttaa heidän. 7. huhtikuuta on äänestys meidän valiokunnassamme. No niin, siirrymme esityslistan kohtaan numero 5, joka on suullinen kysymys Chris Davisin suullinen kysymys romuajoneuvosta annetun direktiivin täytäntöönpanosta kaudella 2005-2008. Ja annakin Chris Davisille puheenvuoron ja sitten komissio vastaa. Chris Davis. Thank you, Chairman. I think at this stage... Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt esittäisin vain tämän kysymyksen, joka löytyy esityslistalta kohdassa kuusi, ja pyytäisin komissiota vastaamaan sitten voi sitä lisäkysymyksen. Lesen die Anfrage. Hyvä, me kaikki osaamme lukea. Teillä on se kysymys äh, siellä papereissanne ja komissiolta pyydetään nyt sitten vastausta. Herra Köklä, DG Envistäkö? Ei. No sitten äh, Rova Blankoko, olkaa hyvä. Mr. Chair, good afternoon. Miss Blanco, Director... Puheenjohtaja, olen Rova Blanco ympäristöpääosastosta. pääosastosta Kysymys, joka, jonka parlamentin jäsen teki, voisiko komissio arvioida tämänhetkistä täytäntöönpanevaihta jäsenvaltiossa romutusajoneuvon kohdalla ja minkälaisiin toimiin aiomme ryhtyä, että voimme parantaa tämänhetkistä saavutusta. Haluaisin aloittaa toistamalla, että tämä on yksi selkeä prioriteetti komissiolla, komissiossa ja samoin uusi komissaarimme on pyrkinyt nyt vahvistamaan ympäristölainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa. Romutusajoneuvot, niihin liittyy välineen valinta, niin kuin joka tapa, jokaisessa direktiivissä, niin oikeudellisen jäsenen täyttä, välineen pitäisi olla tarvittavat periaatteet ja sitten jäsenvaltiot itse käyttävät harkintaansa siitä, millä tavoin haluavat saavuttaa tavoitteet, jotka direktiivi asettaa. Tässä tapauksessa yksi päähaasteista komissiolle, kun se seuraa direktiivin täytäntöönpanoa, on se seikka, että useat hallituksen ministerit ovat mukana eri vaiheissa täytäntöönpanoa. Tämä liittyy liikenneministeriön, ympäristöministeriöihin. Alueelliset viranomaiset myös ovat vastuussa luvista ja valvo, valvovat laillisia toimia. Ne ovat kaikki mukana ja ne osallistuvat, kaikki nämä tahot osallistuvat täytäntöönpanoon. Siksi täytäntöönpano on vaikea ja vaikkakin tilanne paranee kautta EU, meidän arviomme, tämänhetkinen komission arviointi on, että romuajoneuvodirektiivi ei vielä ole saavuttanut kaikkia ympäristö- ja taloudellista potentiaalia tässä vaiheessa. Itse asiassa niin sanottu käytettyjen autojen vienti joita pitäisi kerätä käyttöön eu Tämä on vain esimerkki siitä, mitä voidaan kutsua huonoksi täytäntöönpanoksi ja huonoksi voimaan saattamiseksi lainsäädännön kohdalla. Ja tällainen johtaa siihen, että menetetään ympäristöllisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia. Kuten te tiedätte, komissio hyväksyi marraskuussa viime vuonna kertomuksen siitä, miten direktiiviä on täytäntöönpantu 2005 2008 vuosina. Tässä kertomuksessa voitte nähdä moniakin komission lausuntoja. Haluaisin mainita niistä vain kolme sivulla yksi. Siellä voitte jo nähdä, että kuurinaisuus ei ollut täysin tyydyttävä, tai sivulla kaksi puhutaan siitä, että metodologian laatu ja luvut olivat joskus kyseenalaisia tai Viimeinen sitaatti, niin sivulla kuusi kaiken kaikkiaan täytäntöön paljon kohdalla pitäisi saada paljon parempaan malliin. Tämä on siis tilanne nykyään. Haluaisin lisätä, että Tämä ei tarkoita sitä, että tähän mennessä komissio ei ole mihinkään ryhtynyt parantaakseen tilante, tilannetta tästä. Ensinnäkin komissio on ryhtynyt toimiin, mitä tulee kor- aja- asianmukaisen direktiivin kansallisen lainsäädäntöön siirtämiseen. Tästä me, tässä kohtaa voin sanoa, että komissio on ryhtynyt oikeudellisiin toimiin seuraten juuri tätä yhdenmukaisuus kertomusta. 14 rikkomuskäsittelyä on meneillään, kaksi tapausta on avattu tuomioistuimessa jo, yksi on yksi rikkomusmenettely koskee sääntöjen noudattamattomuutta. Mutta kysellä, vaan juuri sitä kysymyksestä kysymyksistä, haluaisin mainita senkin, minkälaisiin toimiin komission täytäntöönpano direktiivin kohdalla paranee. Kaksi asiaa, kaksi tavoitetta. Romu-ajoneuvodirektiivissä ensinnäkin pyritään estämään jätteiden syntymistä ja kierrättämään uudelleen uusio käyttämään talteen kerättyä materiaalia. Tässä mielessä me tarkastelemme sitä, miten jäsenvaltiot ovat saavuttaneet tavoitteet. Kuten te tiedätte, direktiivissä vaaditaan, että ne lähettävät tietoja, täyttävät kys- kyselykaavakkeita ja lähettävät ne komissiolle. On myös pakollista raportoida. Tämä ensimmäinen raportointi tapahtui 2008-2006 tietojen pohjalta. Mitä saatoimme tästä kertomuksesta nähdä, oli, että 13 jäsenvaltiota ei ollut pystynyt saavuttamaan 2006 tavoitteitaan. Toisessa kertomuksessa tai raportissa, joka vastaa vuotta 2007. Sieltä voimme nähdä, että tilanne on parantunut. Tulokset ovat siis parempi, parempia. 2010 kesäkuussa meidän täytyy sitten tarkastella tietoja, jotka vastaavat 2008 tilannetta. Joten parannusta on saatu aikaan, mutta parannusta ei tapahdu tarpeeksi nopeasti. Itse asiassa komissio on pyytänytkin, että kysynytkin jäsenvaltiolta, miten ne selittävät tämän tilanteen, ja tällä hetkellä olemme kertaamassa, keräämässä ja analysoimassa näitä vastauksia. Minun täytyy kertoa teille, että vastauksissa, joita olemme tähän mennessä tarkastelleet, syyt, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet pääasiassa, koskevat sitä, että taloudelliset toimijat saadaan toimimaan tavallaan vastuullisesti ja sääntöjen mukaisesti tässä romuajoneuvobisneksessä. Tämä koskee romujen keräjiä, auton myyjien ja kaikkia muita toimijoita. Tässä on monia eri toimijoita mukana direktiivin vaikutusalassa. Sitten se, muita syitä, joita esitettiin, oli, että puuttui romuttamoja. Niitä oli liian vähän. Todennäköisesti tämä on tavallaan yhdistelmä eri olosuhteista ja syistä. Tämä siis täytäntöönpanosta. Todettiin eroja kansallisten arviointien pohjalta ja tulimme siihen johtopäätökseen, että tavoitteet eivät ole tarinassa koko totuus ja ehkä se, miksi kaikkia on epäonnistuttu direktiivin täytäntöönpanossa, saattaa olla yksi syy, saattaisi teoriassa olla se, että tällä hetkellä jäsenvaltiot saattavat ja käyttävätkin erilaisia metodologioita, kun pyrkivät direktiivin esittämiin tavoitteisiin, jotta voitaisiin tarttua näihin hankaluuksiin ja yritettäisiin sopia jäsenvaltioiden kanssa yhteisistä toimintatavoista, miten lasketaan tavoitteet, niin tätä varten komissio on perustanut työryhmän, joka pyrkii harmonisoimaan äh, laskelmointimetodeja ja antaa, valmistelee yhteisiä suuntaviivoja ohjeita. Nyt on tärkeää panna merkille se, että tämä komission uusi työryhmä koostuu ei vain komissiosta ja jäsenvaltiosta, vaan mukana on myös teollisuuden edustajia. Tämä on erittäin tärkeää, koska teollisuus useimmissa jäsenvaltioissa on vastuussa romuajoneuvojen kierrättämisestä. Vielä yksi asia, joka liittyy täytäntöönpanoon, on hallinnointijärjestelmät, joita on otettu käyttöön jäsenvaltioissa. Viime vuoden joulukuussa komissio lähetti kyselykaavakkeen kaikille jäsenvaltioille kysyen, tästä romuajoneuvohallintojärjestelmästä esimerkiksi, missä määrin valmistaja on vastuussa, kuinka paljon näitä ajoneuvoja oli, olivatko ne valmistettuja kyseisessä maassa tuotuja vai vietyjä ajoneuvoja ja niin edelleen. Mitä tuli sitten teknisen teknisen sopeutuksen komiteassa, jonka me olemme pystyneet jäsenvaltioiden kanssa, me keskustelemme käyttöön autojen viennistä. Olemme kehottaneet jäsenvaltioita antamaan lukuja komissiolle viedyistä, maasta viedyistä autoista. Ja odotamme, että saamme näitä vastauksia, jotta pystymme sitten analysoimaan asiaa vielä syvällisemmin. Entä mitä muuta voitaisiin tehdä tulevaisuudessa, koska tähän mennessä olen kertonut niistä toimista, joihin olemme nyt tässä vaiheessa jo ryhtyneet. Mielestäni yksi toimenpide, josta nyt keskustellaan myös jäsenvaltioiden ja autoteollisuuden kanssa, on missä määrin kannattaa muuttaa tätä kyselykaavaketta, joka liittyy direktiivin ja tätä kolmivuotista raportointia, että korostetaan tätä vieläkin enemmän. Tätä nyt ollaan siis pohtimassa, sitä keskustellaan. Yksi suunta tai e- ehdotus, josta puhutaan työryhmässä jäsenvaltioiden kanssa, on se, olisiko hyvä ottaa tehdä muutoksia vuosittaiseen raportointiin siinä tapauksessa, että suuntaviivat, joita olemme laatimassa, eivät riittäisikään. Ja vielä lopuksi haluaisin kertoa teille, että komissio pohtii ei vain tämän jätedirektiivin kohdalla, vaan ajatellen kokonaisuudessaan koko lainsäädäntöä ympäristöalalla. Miten voidaan paremmin valvoa ja miten voitaisiin myös tarkistaa tilannetta? Olemme laatineet ähm, toteutettavuus, toteutettavuustutkimuksen, jossa osoitetaan, minkälaisia taloudellisia ympäristöllisiä hyötyjä syntyy, jos tarkist, tarkistukseen ryhdytään. Ja kun saamme enemmän tietoja mielellään, ja mielellämme jaamme nämä tiedot teidän kanssanne. Joten johtopäätöksen teidän vastauksessani ensimmäiseen kysymyksenne, herra Davis. Komissio ei ole täysin tyytyväinen direktiivin täytäntöönpanoon. On monia toimia, joita on ryhdytty ja joita suunnitellaan yhdessä jäsenvaltioiden ja autollisuuden kanssa, mutta luonnollisesti suhtaudumme erittäin avoimesti teidän ehdotuksenne ja haluamme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta saataisiin aikaan muutos mahdollisimman nopeasti aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you, Director Blanco. Uh, I give... Kiitokset ja sitten puheenvuoro Chris Davisille. It's ten... Kiitos puheenjohtaja. Sitä on kymmenen vuotta, kun tästä, tuli, tästä direktiivistä tuli lakia, niin on ihan hyvä aika nyt käydä lävitse tilanne jäsenet eivät ehkä tiedäkään. Muistaakseni se oli 25-30 miljoonaa romutettua autoa vuosittain. Eli tässä on kysymys valtavasta romumäärästä koko Euroopassa. Ja lainsäädäntö on tehty niin, että äh, että huolehditaan siitä, että nämä autot äh, eivät saastuta ja kun nämä autot sitten romutetaan, niin sitten kierrätetään niin, että saadaan mahdollisimman paljon takaisin käyttöön. Ja toivon, että Tämä myös tukisi auton valmistajia valmistamaan autoja, jotka voidaan kierrättää sitten myös elinikänsä päätteeksi. Kiitän komissiota hyvin rehellisestä tilannekatsauksesta. Minä olen ollut hyvin tarkkana näissä keskusteluissa komission kanssa ja ihmisten kanssa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ensinnäkin komissio on tarkastellut sitä astat mutta miten pitkälti on saavutettu kierrätystavoitetta. Nämä vaihtelevat luvut jäsenvaltioittain, joissa ei kierrätetä lainkaan. Mutta te olette riippuvaisia siitä, että te saatte oikeata informaatiota sitä lukumäärästä autoja, jotka saapuvat tiensä päähän. Jos katson yhdistynyttä kuningaskuntaa, olen vakuuttunut siitä, että te saatte informaatiota enimmällään 50 prosentista näistä autoista. Joten tämä analyysi, jota komissio tekee, ei välttämättä ole oikea, koska se ei perustu oikeille luvuille. Miksi näin? Ensinnäkin siksi, että on selkeä poliittinen puute ottaa käyttöön lainsäädäntö tietyissä jäsenvaltioissa. Tämä näkyy osittain siitä, että joissain jäsenvaltioissa, äh, esimerkiksi Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa käsittääkseni ehkä, mutta on, on toimittu todella hyvin, mutta monissa jäsenvaltioissa ei. Haluaisin tietää, miksi komissio ei useammin ota neuvoston ympäristöministeriöiden kokoukselle esityslistalle asioita kuten tämä. Minkä takia ei osoiteta sormella ministereitä, että niin, tämä maa hoitaa hommansa, tämä maa ei. Ja sitten kun ministerit lähtevät takaisin hallituksinsa, niin he voivat sitten osoittaa sormellaan omia virkamiehiään, koska eivät pidä siitä, että heitä häpäistään. Kukaan ei halua hävetä, kukaan ei halua olla hämillään kollegoittensa edessä, joten tämä olisi hyvä mahdollisuus ottaa esiin tämä poliittinen tuki. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuntuu olevan erityinen ongelma, joka ehkä esiintyy myös muissa jäsenvaltioissa. Meillä äh, on tämä rekisteröintivirasto Suonsiissa. Se toimii E, Englannin parlamentin sääntöjen mukaisesti, se pitää rekisterejä, mutta ei sitä kiinnosta lainkaan varmistaa sitä, että tämä direktiivi on toimeenpantu oikealla tavalla. Ja kun heiltä yrittää saada vastauksia, niin se on ehkäpä kaikkein liukkain byrokraattinen organisaatio, minkä olen koskaan törmännyt yhdistyneessä kuningaskunnassa ja olettaisin, että brittikollegani ovat tästä täysin samaa mieltä. Mutta pahin porsaanreikä on se, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäädännössä, kun auto pääsee, tulee tiensä päähän ja se poistetaan rekisteristä, niin täytyy saada tällainen todistus siitä, että lähdetään toimimaan oikealla tavalla. Mutta Isossa Britanniassa voidaan tehdä niin, että voi sanoa, että itse romuttaa autonsa, voi pistää ruksin ruutuun, jossa sanoo, että minä itse tulen romuttamaan autoni, joten ei tarvitse saada tätä tällaista lupaa. Ja samanaikaisesti tätä autoa ei edes poisteta rekisteristä. Ja me teemme tämän sadoille tuhansille autoille. Sitä ei rekisteröidä uudelleen mihinkään, mutta ei sitä romutetakaan. Näin käy. Jotkut näistä ajoneuvoista ehkäpä viedään Itä-Eurooppaan, ja silloin kuka niistä on vastuussa. Osa niistä tuodaan takaisin liikenteeseen rikollisten toimista ehkäpä. Joten ei komissio kykene saamaan tästä kunnollista tietoa. Jos minun pitäisi pyytää komissiota ryhtymään rikkomusmenettelyyn omaa maatani kohtaan, niin he palaisivat teidän juttusille ja sanoivat, että ei tässä äh, romuajoneuvodirektiivissä ole mitään, mikä määrittelisi lainsäädäntöä. Emme me tässä rikossääntöjä. Eli tässä puuttuu poliittista tahtoa. Se on kaiken pohja ja sitä täytyy korjata. Mutta haluaisin tietää komissiolta, Miten te voisitte korjata tämän virheen yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla? Silloin teidän täytyy muuttaa tätä lainsäädäntöä tai teidän täytyy antaa jonkinnäköiset suuntaviivat, jotta tällaiset porsareet voidaan tukkia. Ehkäpä te voitte kertoa meille, mitä te voitte tehdä. Grazie Presidente e grazie sia al collega Davis che... Kiitoksia. Kiitos myös komissiolle minä olen sitä mieltä, että, että on hyvä syy tässä nyt ryhtyä tätä muotoilemaan uudestaan. Kun katsomme elektroniikkaromu asiaa. asiat menevät aika hyvin tässä yhteydessä, mutta pitäisi miettiä näiden resurssien talteenottoa enemmänkin ympäristön kannalta. Olisi varmaan vielä syytä palata tähän direktiiviin ja muuttaa sitä siten, että siihen autoteollisuus osallistuisi suoremmin. sitä paitsi tällä tavalla voitaisiin vaikuttaa myöskin ylikapasiteettiin, joka autojen tuotannossa nyt on. Uskon, että eräät näistä laitoksista ovat sellaisia, että niitä voitaisiin käyttää. purkamiseen paremmin, autojen purkamiseen – ja tällä tavalla me voisimme myöskin eri osat paremmin kerätä talteen. Tässä tuntuisi olla, olevan mahdollisuus muuttaa direktiiviä. Komission. Kiitos myös. Minä haluaisin kiittää komissiota tästä avoimesta vastauksesta. Ja meidän täytyy jotenkin pystyä puuttumaan näihin käytännön ongelmiin, joita tämän direktiivin käytössä on. Uskon, että tämä kaikki on tehty hyvin tarkoituksin, mutta tässä on kuitenkin paljon ongelmia, jos me haluamme, että sitä käytetään oikealla tavalla. Se tulee olemaan suuri haaste meille kaikille. Ja nyt meidän täytyy miettiä, millä tavalla tässä toimitaan tahto on hyvä, mutta nyt on kuulunut kuitenkin paljon ääniä sitten, miten tämä ylipäätään voisi toimia käytännössä. Ja meidän täytyykin nyt vedota komissioon ja pyytää, että tämän äh, direktiivin toimeenpanossa todellakin mietittäisiin, miten se saadaan toimeenpantua. Komissiossahan on paljon näitä toimeenpano-ongelmia ja sitten tehdään tällaisia, annetaan suuntaviivoja, mikä minua hämmästyttää kovasti. Tämä direktiivihän on vuodelta 2000 ja se selkeästi ei toimi niin kuin sen pitäisi. Sen vuoksi meidän täytyisi nyt todellakin miettiä, millä tavalla me tässä nyt voisimme käyttää mahdollisuuksiamme esimerkiksi valmistajien suuntaan niin, että tämä toimisi käytännössä, koska ne epäilyt, mitä esimerkiksi teollisuudesta tulee, ovat ihan oikeutettuja. Ja sen vuoksi pyytäisinkin komission edustajaa vielä kerran miettimään ja kertomaan, minkälaisia, mi, mihin komissio kykenee, minkälaisia voimavaroja komissiolla on huolehtia esimerkiksi näiden autojen käytännön hyödyntämisestä ja siitä, että näitä autoja ei dumpata jonnekin vaan että joko järjestelmällisesti romutetaan taikka että sitten osia niistä autoista käytetään vielä, niitä osia, jotka ekologisesti ja taloudellisesti ovat järkevästi kierrätettävissä. Jäsenvaltiot eh, eivät, eh, minäkin uskon tähän, eivät eh, tuo, tuota tarpeeksi luotettavia lukuja, vaan ilmoittavat liian pienet luvut. Ja sen vuoksi kysyisinkin, miten tässäkin asiassa komissio aikoo toimia. Jotkut jäsenvaltiot ovat tässä lähteneet väärälle tielle, koska eh, ne eivät halua tehdä sitä, mikä niiden kuuluu tehdä. Miss Hepna. Dziękuję bardzo przede wszystkim koledze Davisowi, ponieważ e, problem... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin herra Davisia, koska ongelma, josta tänään puhumme, ei ole mikään uusi asia, josta vasta nyt on alettu keskustella. Ymmärrän, että tarvitsemme tietoa siitä, miten direktiiviä täytäntöön pannaan ja miten sitä on tuotettu pantu 2005-2008. Nyt ollaan vuodessa 2010, joten voimme yrittää laatia diagnoosin siitä, missä määrin direktiivi on tullut täytäntöönpannuksi ja mistä ongelmia, ongelmakohtia löytyy. Ja mitä tässä kuulimme komissiolta, ongelmia kyllä on, jotka liittyvät juuri direktiivin täytäntöönpanoon. pääjohtaja johtaja mainitsi, että lähes puolet jäsenvaltioista ei ole täytäntöön pannut asianmukaisesti oikein tätä lakia, joten tarvitsemme kyllä jonkinlaista kurinpalautusta niiden maiden kohdalla, jotka eivät ole täysin täytäntöönpanen direktiivä, niiden, niiden suhteen pitäisi ryhtyä, ryhtyä kurinpitomenettelyihin. On myös aika ikävä kuulla, että direktiivin täytäntöönpano on viivästynyt siitä, sen takia, että jäsenvaltiolta puuttuu tahtoa toimia. On, en voi kuvitella, että että jotkut eivät halua puuttua tähän asiaan. Ehkä jotkut muut säännöt estävät taloudellisen toimijoiden toiminnan tässä. Ehkä pitäisi tarkastella myös direktiiviä tältä kannalta katsottuna, jotta voitaisiin tehdä mahdolliseksi laatia, perustaa sellaisia paikkoja, joissa voidaan romuttaa näitä vanhoja ajoneuvoja. Minä tuen herra Davisia todella – haluaisimme saada tietoja niistä ongelmista, joita on ja missä ne piilevät ja miten voimme auttaa, koska jäsenvaltioissa me voimme vaikuttaa hallituksimme ehkä ja voimme jopa painostaa hallituksia, jos direktiiviä ei kerran ole kunnolla täytäntöön pantu. Kun olin edustajana Puolan kansallisessa parlamentissa, osallistuin myös tämän direktiivin täytäntöönpanon ja meille vakuutettiin, että kaikki sujuisi ongelmitta. Mutta nyt kun komissio kertookin, että on jäsenvaltioita, joissa direktiivejä, direktiiviä ei ole asianmukaisella tavalla täytäntöönpantu, haluaisin tietää, mistä jäsenvaltioista on kysymys, missä näitä ongelmia on, jotta voisimme sitten välittää tietoa kansalliselle tasolle. Ja mikäli sitten ei ole muita kysymyksiä, niin annan takaisin puheenvuoron komissiolle. Kukaan ei nähtävästi halua enää puheenvuoroa, joten komission edustaja Blanco, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen hyvin tarkkaan kuunnellut, mitä parlamentaarikot tästä asiasta ovat sanoneet. tässä minun on todettava, että komissio on tehnyt paljon yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja autoteollisuuden kanssa, jotta direktiivisi pantaisiin täytäntöön. On aivan oikein, kun sanotaan, että tilanne ei ole vielä tyy- tyydyttävä, mutta haluaisin korostaa sitä, että tilanne on vuosien mittaan hiljalleen parantunut. Me olemme tämän kooperatiivisen tavan valinneet E, olemme antaneet ohjausta ja yhteistyön hengessä toimineet. Kuten äsken sanoin puheenvuorossani, me olemme nyt laatimassa e, suuntaviivoja heti, kun neuvosto ja parlamentti ovat ne hyväksyneet, koska tässä on komitologiamenettelystä kysymys. Ne tulevat varmastikin olemaan hyödyllisiä. Esimerkkinä e, on romuautojen vientisäännöt. Ja jos nämä ohjeet hyväksytään, niin vienti eh, tulee kulmaan samaan kategoriaan kuin jätteen vienti. Eli siihen kohdistuu samanlaista valvontaa kuin mihin tahansa jätteen vientiin. Kun kuuntelen täällä nyt eri puheenvuoroja, niin esitetään hieman radikaalimpia lähestymistapaa ja direktiivin muuttamista. Itse asiassa tässä on nyt jätetty jäsenvaltioille päätettäväksi se, kuinka direktiivi toimeenpannaan. Erässä jäsenvaltioissa on hankittava sertifikaatteja tälle purkamiselle – jos, jos halutaan päästä ajoneuvoverosta eroon. Ja tällä tavalla se tosiaan toimiikin. Koska jos tällaista romutustodistusta ei ole, e, jonka antaa asianomainen viranomainen, niin silloin ajoneuvosta joudutaan maksamaan ajoneuvovero. Ja tämän tyyppisiä rakenteita voitaisiin myöskin perustaa muihin maihin. Tällä tavalla ei ole tapahtunut ja siksi meidän täytyykin aika pikaisesti kesä, kuuhun mennessä tarkastella tilannetta. Ja jos tilanne ei ole parantunut, niin meidän täytyy arvioida muita mahdollisuuksia – ja katsoa sitten direktiiviä, että pitääkö sitä tarkentaa tai muuten muuttaa niitä sääntöjä, jotka liittyvät vaatimuksiin, jotka asetetaan jäsenvaltioille. Täytyy katsoa näitä vaikutuksia ja sitten minä eh, palaan asiaan. Kiitos. Ms. Davis. Well, again, I, I thank the... Haluan kiittää komissiota vastauksesta. Komissio haluaa siis tutustua näihin lukuihin kesäkuussa. Ja jos siis mitään huomattavaa edistystä saatu aikaan, ehkä saattaa ottaa, pohtia näitä radikaalempia uudelleenmuokkausvaihtoehtoja direktiivin komissiossa. on oikeus, mutta minä toivon, että tässä ollaan samalla mieltä kanssani siitä, että meidän pitää palata tähän asiaan vielä myöhemmin tänä vuonna, jotta pohdimme sitten, minkälaisen tilannekatsauksen komissio asiasta on tehnyt. And move kirjaamme tämän muistiin ja siirrymme sitten esityslistalla seuraavaan kohtaan, joka on äh, su- suullinen kysymys äh, biopolttoaineiden biomassan kestävyyttä koskevista vaatimuksista. Kysymyksen ovat äh, esittäneet Eichhaut, Lepage, Arsenis, De Langen ja Gerbrandi. Kysyisin, haluaako herra Eichhaut sanoa jotain ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle? Kiitos puheenjohtaja. Ihan muutama sananen vain, koska kysymykset ovat ihan selkeitä itsessään, mutta haluaisin vielä painottaa, että sen jälkeen kun me esitimme tämän kysymyksen, niin on, tiettyjä asioita on muuttunut. Esimerkiksi kolmas kysymys, jossa me kysymme, mikä äh, on äh, uusiutuvista energiasta annetun direktiivin mukaisen biomassan energiakäytön kestävyysjärjestelmä, niin tähän me olemme saaneet jo vastauksen. Ja sitten me olemme myös pettyneitä sitä, että, että ei otettu näitä sitovia Äh, rajoja. Me kävimme täällä hyvin äh, tiukan keskustelun edellisessä parlamentissa komission kanssa. Nyt on uusi parlamentti ja uusi komissio, tai ainakin komission jäsenet, joten voimme aloittaa uudelta puhtaalta pöydältä näistä asioista. Ja nämä kolme kysymystä ovat ne kaikkein tärkeimmät, joten pyytäisin, että antaisitte meille vastauksen näihin kolmeen asiaan. Ensinnäkin kun puhutaan kriteereiden implementoimisesta ja erityisesti tästä määritelmästä, joka on usein hyvin ristiriitainen. Se voi johtaa palmuöljyjen, pal, palmupuiden istuttamiseen ja metsien hakkaamiseen. Ja sitten toisekseen nyt on tehty enemmän ja enemmän tutkimuksia, jotka osoittavat, että biopolttoaineiden käyttö vaikuttaa epäsuorasti maankäytön muutoksiin. Ja sitten haluaisin myös tietää tästä sitovasta kestävyysjärjestelmästä. Kiitokset. Ja nyt sitten puheenvuoro komissiolle käsittääkseni sekä energia- että ilmastopääosastoista, mutta ehdottaisin, että edustaja Barbaasa energiasta aloittaa. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me yritämme uh, Yritämme antaa vastauksen näihin kolmeen kysymykseen, meille, jotka meille on esitetty. Ensimmäinen liittyi bio- polttoaineiden kestävyyteen. Arvoisa parlamentin jäsen on kysymyksessään keskittynyt yhteen kestävyyskriteeriin, joka liittyy näihin biopolttoaineisiin ja nesteisiin. Me haluaisimme kuitenkin komission puolelta todeta, että kestävyyttä on katsottava kokonaisuutena biopolttoaineet eh, joutuvat tai niiden pitää täyttää kaikki kriteerit, jotta ne ovat hyväksyttäviä. Kaikki eri kriteerit, eh, jotka liittyvät eh, kasvihuonekaasuun, päästöihin ja monipuoliseen biodiversiteettiin ja näihin CO2-päästöihin, niin meidän täytyy katsoa, minkä tyyppistä maata voidaan käyttää tuotantoon. Jos me katsomme kaikkia kriteereitä, niin me emme näe, ymmärrä, miten trooppisilla alueilla voitaisiin metsää muuttaa palmuöljytuotannoksi. Se ei täyttäisi kriteereitä. Sitten toinen kysymys, joka liittyy epäsuoraan maan käyttöön käyttöön. Me ryhdyimme eh, käsittelemään tätä direktiiviä heti ja nyt meillä on tällaista mallinnusta ja analyyttisiä tarkasteluja, joihin olemme siirtyneet. Meillä on kaksi mallinnustapaa. Toinen, joka toimii tietokoneella ja toinen on sitten toinen malli ja nämä kaksi mallia, ne ovat jatkuvasti vertailujen kohteena. Ja me myöskin tarkastelemme kirjallisuudesta saatavia viitteitä. Kaikkein tässä työssä olemme huomanneet, että lisätyötä vielä tarvitaan, jotta me saisimme suosituksia poliitikoille. Lainsäädäntö edellyttää sitä, että komissio raportoi tästä asiasta ja antaa siitä kertomuksen syksyyn 2000, eh, joulukuun 2010 mennessä. Ja toivomme, että valmisteleva työ on siihen mennessä tehty. Sitten viimeinen kysymys, joka liittyy biomassan kestävyyskriteereihin. Tässä parlamentin jäsen keskusteli tai puhui siitä, mutta tässä välillä komissio on antanut jo oman näkemyksensä. Siihen meni vähän enemmän aikaa kuin oli tarkoitus, koska komissiossa haluttiin odottaa, että uusi komissio astuisi tehtäväänsä niin, ettei tiedonantoa annettaisi vanhalle komissiolle. Ja kun 25. helmikuuta uusi komissio otti tehtävänsä vastaan, se antoi tämän tiedonannon. Ja tämä raportti on, kuten on todettu, ei suosittele mitään sitovia EUn laajuisia järjestelmiä. Sen sijaan se suosittelee kestävyyskriteerejä e, niille maille, noudatettavaksi, jotka haluavat kansallisesti näin tehdä. Suosituksissa komissio otti huomioon eh, kuulemiset, eh, asiantuntija, näkemykset ja kirjallisuuden hyvin laajasti. Myöskin tehtiin vaikutus, eh, vaikutusten analyysi ja sen perusteella toimittiin. Haluaisin näistä julkisista kuulemisista vielä sanoa jotakin. 252 vastausta saimme kysymyksiimme. Täällä oli viisi teemaa käsittelyssä. Biomassan kestävyys ja sen sovellettavuus. Toinen oli kasvihuonekaasut ja sitten energiakonversio kestävä metsätalous ja myöskin tarkastustoimet. Ja kaikki tämä on nähtävissä komission sivustoilta. Kaiken tämän valmistelutyön myötä komissio tarkasteli, minkälaista politiikkaa voitaisiin noudattaa. Tuhannet biomassan ja bioenergian tuottajat ja heidän saamisensa saman kestävyyskriteerien piiriin. Uskomme, että tässä vaiheessa jäsenvaltiot haluavat, haluavat kriteerejä käytettäviksi nimenomaan siitä syystä, että biomassa on yksi tärkeimmistä, eh, tärkeimmistä välineistä, kun pyrimme kohti energiatavoitteisiimme. Me kuitenkin tulemme tarkastelemaan tilannetta uudelleen, eli vuoden sisällä me katsomme, minkälainen vaikutus suosituksilla on ollut. Ja jos osoittautuu niin, että Eh, on muutettava voimme niitä, niin voimme sen tehdä. Eh, Kiitokset. Meillä on eh, ilmastopääosasta myös täällä edustaja paikalla. Herra Owen, haluatteko te lisätä tähän vielä jotain? Be very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin varsin lyhyesti vastata tähän. Sanoisin vain, että on jatkuvasti läheiset yhteydet meidän ja energiapääosaston välillä. Me otamme nämä, viemme näitä asioita yhdessä eteenpäin. Joskus keskustelemme enemmän, joskus vähemmän ja varmastikin voin tukea sitä, mitä äsken kollegani jo sanoi. I like that phrase sometimes. Minä pidän tuosta joskus enemmän, joskus vähemmän keskustelua, samoin tässäkin valiokunnassa välillä. No niin, edustaja Prodi. <coughs> Grazie Presidente e ringrazio eh, i colleghi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoita tästä kysymyksestä, samoin kuin näistä vastauksista. Minusta ihan yleisesti ottaen pitäisi olla niin, että me keskustelemme tästä yhteensopivuudesta. Kilpailu kamppailu tavallaan tämän käytettävän maankäytön kesken, energian ja elintarvikkeiden kesken on tosiasia. Nythän jo biomassan tuotanto on aiheuttanut aikamoisia paineita maankäytön muuttamiselle niin, että voitaisiin tuottaa energiaa myös aurinkokennojen kautta. Tämä on asia, jota myös pitäisi miettiä. Meidän pitäisi keskustella aiheesta mahdollisimman nopeasti. Tässä on kysymys kilpailusta viljeltävän maan kohdalla? Käytetäänkö tätä viljelymaata elintarvikkeiden tuotantoon vaiko energiantuotantoon? Tämä on periaatekysymys ja tämä on myös mielestäni hyvin herkkäluonteinen kysymys. Sen vuoksi meidän pitäisi sopia nyt siitä, että priorisoinnin tulisi olla elintarvikkeiden tuottaminen. Minusta meidän pitäisi käyttää sekä maa- että metsätaloutta energian tuottamiseen. Tähän on olemassa tietty marginaali, jos käytetään olemassa olevaa tekniikkaa. Ja on olemassa tietty marginaali. Tehdä enemmän kokeiluita energiaviljojen kanssa. Ja se voitaisiin tehdä esimerkiksi saastuneilla alueilla. Esimerkiksi Italian pinta-alasta noin 3 prosenttia on maa-alaa, joka on saastunut eri tavoin. Se on noin 10 000 neliökilometriä. kilometriä. Ja me voisimme aloittaa näistä maa-alueista. Ja sen jälkeen, kun nämä maa-alueet eh, on salaoitettu, niin sitten ne, eh, siellä voitaisiin kokeilla erilaisten ja viljojen tuottamista. Minusta on todella tärkeää, että me todellakin nyt tekisimme, antaisimme itsellemme aikaa keskustella aiheesta ja syventyisimme hieman tähän yhdistämismahdollisuuteen ja siihen, millä tavalla meidän maa-alojamme käytetään. Meidän täytyy kuitenkin priorisoida elintarviketuotantoa ja meidän täytyy keskustella tästä kilpailusta elintarviketuotannon ja energiatuotannon kesken. Kiitos, κύριε Θα σας Anafero, mia... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin puhua teille kirjeestä 25 kansalaisjärjestöltä. Se on osoitettu useillekin henkilölle mukaan lukien komissiolle. Se on viime viikolta ja nämä järjestöt ilmaisivat huolensa siitä, kuinka on käytännössä toteutettu eurooppalaisia kestävyyskriteerejä bio- ja biopolttoaineiden ja biomassan kohdalla kysymys, joka täällä on tullut esille vasta- vastauksessa jo, mutta haluaisin jälleen kerran hiukan kommentoida, koska tässä kirjeessä pyydetään sitä, että komissio sulkisi pois sen, että palmuviljelmiä voitaisiin pitää metsäalueina. Pitäisi vielä täsmentää, mitä polttoaineita äh, syntyy, mitä jätteitä, jotka vaikuttavat äh, hiilidioksidin vähenemiseen. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Thank you, Chairman. Um, I, I thank the Commission for its answers. Um... Kiitos, äh, puheenjohtaja. Kiitän komissiota, mutta täytyy sanoa, että komissiolla on välillä kyky käyttää paljon sanoja sanomatta mitään uutta. Minulla on vielä yksi kysymys. Komission edustaja sanoi, että yleensä ei olisi öljypalmuviljelmiä kestävyyskriteerien mukaisesti, jos se alue oli aikaisemmin metsää. Mitä hän tarkoittaa tällä sanalla normaali yleensä? Jättääkö hän ulkopuolelle sen, että mikä tahansa öljypaljuviljelmä, joka oli aikaisemmin metsä, on kestävyyskriteerin mukainen vai onko vielä tiettyjä porsaanreikiä? Kiitos. Linda McEwen. Linda McEwen. Yeah, just to say to the commission that the komissio vain sen verran, että on paljonkin yleistä mielenkiintoa. Tunnetaan että kohtaan, saan paljon kiireitä äänestäjiltä, niin tämän direktiivin tiimoilta. On erittäin vaikea se, koska emme ole vielä kertomusta nähneet, mutta suoraan sanottuna monet asiantuntijatkin ovat hiukan ymmällään sen suhteen, mitä komissio alkoi tehdä. Ei pidä kuitenkaan, eivät usko, että komissiolla on selkeä suunta vielä tässä vaiheessa selvillä. Tässä yhdessä tekstissä ehdotetaan sellaista, että komissio sanoo, että jos muutetaan metsiä öljyn pumppausalueeksi ei välttämättä täytä kestävyyskriteerejä. Olen hiukan hämmentynyt siitä, mitä nyt kuulemme palmuöljystä. Sanoiko nyt komissio sellaista, että tämänhetkiset viljelmät jatkavat toimintaansa, mutta ei saa uutta palmuöljytuotantoa? Haluaisin tähän saisin hiukan selitystä, koska ihmiset tuntevat suurta mielenkiintoa asiakohtaa ja saan paljon kyselyitä tästä. Ja milloin tämä kertomus tulee ja mitä tapahtuu seuraavassa vaiheessa kertomukselle komissiossa? Ja sitten vielä edustaja Eichhaut. Kiitän komissiota sen ensimmäisestä vastauksesta, mutta olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, että nämä vastaukset eivät olleet todellakaan selkeitä. Nämä kolme asiaa. Ensinnäkin määritelmä öljypalmuviljelmästä. Miksi tässä ei olla noudatettu FAOn määritelmää metsien eh, muuttamisesta, jossa on hyvin selkeä määritelmä siitä, kun metsä muutetaan maataloustuotantokäyttöön? Minä tiedän, että on enemmän syitä ja kriteereitä tässä asiakirjassa, mutta jos me puhumme tällaisesta vähäisestä metsien muuttamisesta, niin silloin siinä voi olla mahdollisuus, että siirrytään metsästä palmuöljytuotantoon ja sitä ei vielä pidettäisiin kestävänä. Jos näin on, niin voitteko te varmistaa, että ei ole mitään syytä, että siirrytään öljypaljoviljelmiin, niin sitä pidetään kestävänä? koska näiden sääntöjen mukaan ei voida taata sitä. Ja sitten kysymys on tietenkin se, miksi tämä on jätetty avoimeksi, eikä noudateta FAOn määritelmiä, jotka ovat hyvin paljon selkeämmät. Toinen asia, joka liittyy epäsuoraan maakäytön muutokseen, olen samaa mieltä teidän kanssanne ja olen tietoinen näistä malleista, mutta se mikä minua tässä nyt pelottaa, kun te sanotte, että tiede ja nämä mallit eivät ole täysin selkeitä vielä. No yleensä malli on tällainen yksinkertaistus, joten joulukuussa 2010 nämä mallit eivät kata oikeata elämää kuitenkaan. Eihän tiede tule koskaan olemaan valmista siinä suhteessa. Mutta me tiedämme, että yksikään näistä malleista ei osoita, että ei ole mitään epäsuora maakäytön muutosta. Joten minä haluaisin hieman selkeämmän vastauksen siitä, minkälaisia asioita otetaan huomioon tässä ILUK-vaikutusten arvioinnissa, joten voisitteko te hieman kertoa tarkemmin siitä. Ja sitten vielä tämä kolmas, te sanotte, että nykyinen tiedonanto biomassan kestävyysjärjestelmästä – ja että jos mahdollisesti tässä on jotain ongelmia, niin sitä tulee sitova. Voin kertoa teille suoraan, että olen keskustellut yritysten kanssa ja teollisuuden kanssa, ja he valittavat nyt jo siitä, että tästä tulee aikamoinen sekasotku, mikäli tästä ei tehdä sitovaa Euroopan tasolla. Miksi me odotamme, kun me tiedämme, että kaikki eri valtiot tulevat käyttämään erilaisia kestävyyskriteereitä biomassalle. Tämä tulee johtamaan sekasortoon. Me olemme valinneet jo juoksevan biomassalle, äh, nestemäiselle biomassalle tietyt äh, kriteerit, miksi ei myös äh, tälle muulle massalle. Tässä ne kolme selvennyspyyntöä. Kiitos. Haluaako joku muu kollega vielä puhua tästä? Kiitos. Annan takaisin komission e-, edustajalle puheenvuoron. Thank you very much. Uh... uh Kiitoksia. Ensin haluaisin muistuttaa siitä, mitä komissio tekee. Se nimittäin laatii tulkitsemista, tai, tulkintaa juridista tekstistä, joka on hyväksytty sekä neuvostossa että parlamentissa. Tämä tarkoittaa sitä, että te voi odottaa komissiolta, että se tässä tiedonannossaan – antaisi mitään, mikä on erilaista kuin tämä juridinen laillinen teksti, joka on jo hyväksytty. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää siis tulkita jotakin, joka on jo olemassa olevaa, olemassa olevaa lainsäädäntöä EU-ssa. Joten siksi liikkumavara on aika rajoittunutta. Toistaiseksi toistan. Työhän on ryhdytty komission eri yksiköissä, osastoissa, mutta ei vielä kollegiossa, joten tämä on alustavaa työtä, joka jota viranomaisten pitää voida tukea. Miksi tällainen tiedonanto tulee? Sen takia, että tässä annetaan ohjeita jäsenvaltioille ja teollisuudelle ja muille osapuolille, kun ne pyrkivät tulkitsemaan ja täytäntöön panemaan direktiiviä, mutta luonnollisesti sitä itseään ei, direktiivin säädöksiä ei voida muuttaa. Ja ainoa viranomainen, joka voi tulkita tätä juridista tekstiä, on EU-tuomioistuin, joten nyt takaisin tähän näihin erityisiin kysymyksiin. Olen samaa mieltä herra Prodin kommenteista. Nimittäin meidän täytyy syvällisesti käsitellä tätä kysymystä, nimittäin suhteita elintarvikkeiden ja muiden, elintarvikekasvien ja muiden kasvien välillä. Itse direktiivissä on jo bonus tarjolla niin sanotulle toisen sukupolven biopolttoaineille, joita, jota tuotetaan selluosaketjusta käytetään esimerkiksi jätteitä syntyy maataloudesta ja metsätaloudesta. Olemme paljonkin ponnistelleet sen puolesta, että nopeutettaisiin näiden teknologioiden käyttöönottoa siitä syystä, että ettei se enää olisi riippuvainen elintarvikeviljelystä, elintarvikekasveista. Lainsäädännössä löytyy tiettyjä kannustimia, että voidaan ottaa huomioon tämä ongelma. Sitten on toinenkin hyöty, jos biopolttoainekasvit, joita kasvatetaan maalla, joka on saastunutta, Tämä tarkoittaa, että tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, mistä te itse tunnette huolta. Kun ajatellaan tulevaisuuden kommentteja, ehkä teitä ennen kaikkea kiinnostaa tietää, miten tulkitsemme palmuöljyviljelmäkysymystä. Tässä pääsääntönä on se, mikä löytyy tekstistäkin, nimittäin jatkuvasti metsätyt alueet. Tässä ei ole aivan sama sana kuin metsä sanan käyttö, mikä löytyy FAON suuntaviivoista. Ja tämän takia komission osastot pyrkivät nyt ymmärtämään ja selittämään, miten tätä voidaan tulkita. Niin kuin aikaisemmin sanoin, on kyse sitten siitä, miten tulkitaan, tulkitaanko palmuviljelmät metsäksi vai ei. Tämä on vain osittain relevanttia, koska niin kuin on sanottu, miten nyt sanoisin, suurimmassa osassa tapauksia, niin kasvihuonekaasu tasapainotilanta vaaditaan kriteereissä, niin siihen ei päästä tähän tulo, tu, tavoitteeseen, jos muutetaan metsiä palmuöljyviljelmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän ymmärryksemme mukaan tällainen ei täytä direktiivin vaatimuksia, eikä se olisi siis sallittua. Mutta toistan, tätä asiaa vielä tutkitaan komissiossa. Sitten biomassasta olemme tietoisia – teollisuuden kannoista ja olemme tietoisia monien jäsenvaltioiden ongelmakohdista, mutta tätä kaikkea on kuitenkin huolella arvioitu, koska tilanne on hiukan erilainen näiden biopolttoaineiden kohdalla, joissa tuotteiden kierto on paljon suurempaa. päätyy vientiin, tuontiin, vaihto, kauppaan EU-ssa, koska ne tulee biomassaan ja sen tuontiin. Se on ollut varsin rajoitunut tähän mennessä noin 5 prosenttia, kun taas suurin osa biomassasta tuotetaan EU-ssa EU-sääntöjen mukaisesti. Ja meistä tämä riittämällä tavalla suojelee tällaisen tuotannon kestävyyttä. Tämän takia emme halunneet asettaa liiallista taakkaa eurooppalaisille tuotteita, jotka ovat varsin usein varsin pieniä yrityksiä Euroopassa. En ei joudu raportoimaan ja muuten tällaisiin byrokratisiin, byrokratisiin toimiin, mutta seuraamme kuitenkin tilanteen erittäin valppaasti ja valvomme täytäntöönpanoa tämän lainsäädännön kohdalla. Sitä on jo pitkälti täytäntöönpantu ja tarkastelemme, tarvitaanko lisää lainsäädäntötoimia jatkossa meistä. Tämä on tästä varovaista lähestymistä asiassa. Sitten ILUK-mallintamisesta. Nyt haluaisin, että kollegani jatkaa, kollegani jatkaa tästä ja kertoo yksityiskohtaisemmin, mitä olemme tällä saralla saaneet tähän mennessä aikaan. Very much. Um, indeed we do appreciate the interest which is being shown. Kiitos. Äh, olemme kiitollisia tästä mielenkiinnosta, mitä on osoitettu tätä äh, mallentamista kohtaan. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Se, mitä komissio nyt pyrkii tekemään, on ensinnäkin se, että pyrimme saamaan jonkinnäköisen ymmärtämyksen siitä, miten iso tämä ilmiö on, tämä, onko tämä suuri ongelma, onko tämä pieni ongelma. Ja kun meillä on se, niin voimme lähteä tarkastelemaan, minkälaisia säätelytarpeita tässä on ja onko niitä. Se, mitä me tällä hetkellä yritämme tehdä näissä mallennuksissa, kuten täällä kollegani jo mainitsi, on nimenomaan se, että pyrimme nyt saamaan jonkinnäköisen katsauksen tämän ongelman laajuudesta. Te mainitsitte tietyt toimet, jotka ovat käynnissä koko ajan, ja hän sanoikin, että yksikään niistä ei ole viety loppuun tarpeellisen hyvin niin, että saataisiin mitään suuntaviivoja minkäännäköiselle politiikalle vielä. Joten komissio yrittää nyt saada aikaan tällaista julkista kuulemista siinä vaiheessa, kun uskomme, että perusta on valmiina. En ole vakuuttunut, että nyt on oikea aika lähteä yksityiskohtaisemmin keskustelemaan siitä, miten nämä eri mallennukset toimivat. Kuten sanoin, tämä on hyvin monimutkainen asia ja ne tulokset, joita olemme tähän mennessä saaneet, ne tulokset ovat osoittaneet aika lailla vaihtelevuutta suuresta pieneen. Ja tällä hetkellä se tulisi vain luomaan enemmän sekaannusta kuin valaisisi asiaa. Joten tämä nyt on komission kanta aiheeseen tällä hetkellä. En usko, että haluan sanoa tästä sen enempää. Voimme antaa teille jotain lisätietoja eh, liittyen tähän öljypalmukysymykseen. Voimme myös antaa teille lukuja siitä, miten paljon tätä öljypalmua ja eh, käytetään biopolttoa aineissa. Nämä ovat lukuja, jotka ovat kuitenkin mielenkiintoisia, koska ne osoittavat, että vain hyvin rajallinen osa öljypalmuista käytetään biopolttoaineisiin EU:ssa. Ja olette oikeassa, tässä on tietty huoli tästä, miten paljon näitä laajennetaan, näitä öljypalmuviljelmiä trooppisten metsien alueelle. Mutta voin kertoa teille näistä, nämä luvut, jos te haluatte, mutta ehkäpä me nyt toistaiseksi jätämme asian tähän. Does uh, Mr. Owen from GG Climate Act... Ja haluaako... Ei, komissiosta enempää ja sitten Eichhout. Kiitoksia vielä näistä vastauksista lyhyt jatko vielä, koska vastauksissa tuli varsin selväksi komissiosta se, että kyse on määritelmäkysymyksestä. Miten määritellään palmuöljy? Se on olettaisesti tärkeä. osittain se ei ole validia, koska tämä tarkoittaa myös sitä, että osittain on tärkeää myös saada hyvä määritelmä palmuöljylle. Ja mielestäni tämän takia, jos on pitäisi avata tämä keskustelu tehtävä mahdolliseksi. Kaikki tiedämme, että palmuöljyä käytetään moniin muihinkin tuotteisiin, mutta tämä on juuri se syy, miksi pitääkin olla erittäin tiukkana, miten määritellään palmuöljyviljelmät, koska myöhemmin kun puhutaan muista politiikoista, silloin puhumme palmuöljystä laajemmassa yhteydessä, eikä vain polttoainekysymyksessä, joten jos tässä nyt tällaisiin manövereihin yritetään määritelmässä ja haluaisin, että komissio on tiukkana siitä, mistä on kyse palmuöljyviljelmissä ja ne eivät todellakaan ole mitään metsää, eivät edes metsitettyä aluetta. Mitä tulee sitten Ailukin julkiseen konsultaatioon. Tämä selvästi osoittaa, että parlamentti haluaa olla mukana tässä konsultaatiossa myös. Ja olen erittäin iloinen, että komissio myöntää sen, että on vaihtelua tässä ailukmallissa, mutta kaikki mallit ovat osuneet, että ne vaikuttavat tähän ILUKiin. Ja tämä on erittäin hyvä asia kuulla komissiolta, että se jotakin vaikuttaa. For the public and... Lukin ja myös parlamentin pitää olla mukana, että näemme, miten tähän ilukin vaikutetaan että miten se huomioidaan? Kiitoksia. So, Mr. Yes, thank you, Chairman. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli vielä yksi kysymys tuossa aikaisemmalla kierroksella ja yritin kuunnella vastausta, mutta en saanut sitä. Kysyin, että jätättekö te ulkopuolelle sen, että öljy, pal, palmuöljy, joka tulee öljypalmoviljelmältä, joka oli aikaisemmin metsä, että tämä täyttää nämä kestävyyskriteerit? Hyvin selkeä ja ymmärrettävä kysymys mielestäni. Commission. Komissio. Thank you. I appreciate that you would like to have a yes or no. Ymmärrän, että te haluaisitte vastaukseksi joko kyllä tai ei. Kuitenkin te jotka ovat katsoneet tätä, eh, tätä kestävyyskriteeriasiaa, niin tiedätte, että asia on hyvin monimutkainen. Kolme erilaista kriteeriä on käytössä. On ensinnäkin biodiversiteettikriteeri ja sen mukaan tietyn tyyppistä maata ei voida käyttää tähän. Ja tässä monissa tapauksissa on tähän tällaiseen alueeseen kuuluu myöskin entinen trooppinen metsä. Sitten on kasvihuonekaasulaskelmat, jossa, jossa otetaan huomioon kasvihuonekaasut, mutta joka tapauksessa tässäkin katsotaan tapauskohtaisesti, kuinka kriteerejä sovelletaan. Sitten on tämä hiilen sieppaus tai hiilivarastokriteeri, ja hyvin selkeästi pitää tulkita, mitä direktiivissä sanotaan. Me olemme keskustelemassa näistä tietyistä käsitteistä ja nyt olemmekin niitä tarkastelemassa. Ja siksi en voi vastata teille kyllä tai ei eh, eh, tapauskohtaisesti, että mistä juuri siinä on kysymys. Mitä sitten energiakäyttö ja muu käyttö, niin siitä sanoisin, että biopolttoaineiden tuottaminen sillä tavalla, että se vastaisi EU-tavoitteita. Hyvin paljon palmuöljystä tuotetaan sillä tavalla, että se ei ole millään muotoa kestävää, ja se täytyy aina pitää mielessä, kun tästä asiasta keskustellaan. Okay, thank you. I'm sure this is... Uh... Selvä. Tämä on aihe, johon me varmasti palaamme vielä moneen kertaan tulevaisuudessa. Nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ihmisoikeudet sekä sosiaaliset ja ympäristönormit kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Esittelijä on Thomas Ulmer ja esittelijä saa puheenvuoron. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia. Tässä on kysymys siitä, että me annamme eh, eh, lausunnon tästä asiasta kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Lissabonin eh, sopimuksen myötä tämä on tullut tärkeäksi, koska meidän täytyy myöskin tästä äänestää ja meillähän on nyt vaikutusvaltaa tälläkin alueella. Meidän täytyy ottaa toimenpiteet huomioon eläinten terveyden kannalta, ihmisten terveyden kannalta, ympäristön kannalta. Tässä eh, standardit eh, määritellään, eh, määritellään bilateraaliselta pohjalta. Tarvitsemme valvontajärjestelmiä, vaikka nyt totean, että maailmanlaajuinen harmonisointi E, olisi tähtäimessä, vaikka e, se ei ole mahdollista, e, koska siihen mahdollisesti kuuluisi kuuluisi seuraavat 20 vuotta. Me tarvitsemme jonkun tahon, jossa me ongelmia ratkomme ja meidän täytyy uusia maita kohtaan toimia suurpiirteisesti. Minun mielestäni tässä talouskriisin myötä meillä on mahdollisuus VTO-neuvotteluissa tuoda esiin se, että taloudelliset kriteerit eivät ole ensimmäiset kriteerimme, vaan että me ajattelemme kestävyyttä, terveyttä ja ympäristöä ja niitä koskevat kriteerit eh, tulevat mukaan, emmekä usko sen haittaavan vapaata kilpailua. Muissa kohdin täällä on selvästi komissiolle tuotu esiin, että kun me tarkkailemme näitä eh, kauppasopimuksia, niin meillä täytyy olla eh, täysin vapaa pääsy kaikkiin eh, asiakirjoihin ja meidän täytyy aina aikanaan tietää, mitä on tekeillä. Tämä on Lissabonin sopimuksessa ja se on, eh, on otettava huomioon. Olen hyvin avoin ehdotuksille. For the shadows first. Kiitokset. Eh, sitten varjoesittelijät. Ensin edustaja Brody. Kollega Ulmer per aver sollevato questa Kiitos. Kiitän kollega Ulmeria siitä, että hän otti esiin nämä kysymykset, jotka ovat mielestäni hyvin tärkeitä. Haluaisin eh, asettaa tämän päästökauppajärjestelmän yhteyteen. Eli kauppajärjestelmä, joka perustuu kasvihuonekaasupäästöihin. Tämä järjestelmä voisi tavallaan kompensoida vastuuta tällä alueella. Maailmankauppajärjestö, IMF, Maailmanpankki, kaikki ovat elimiä, joita ohjataan riippumatta toisista. Minusta meidän pitää nyt miettiä jonkinnäköistä koordinoitua ohjausta, koska kun ajattelen kasvihuonekaasupäästöjen kuria, niin eh, on hyvin tärkeää, että meillä on elimiä, jotka osittain voivat rangaista vääränlaisesta käytöksestä. Ajattelen tässä silloin lähinnä VTOta. Eihän voi olla niin, että, että tässä voidaan toimia rangaistuksetta. Ajattelen esimerkiksi rajatulleja niille maille, jotka eivät kunnioita niitä sääntöjä, joita on laadittu – eikä liioin saa olla niin, että ei käytettäisi kannustimia, esimerkiksi taloudellisia kannustimia, joita IMF ja, ja Maailmanpankki voisivat antaa. Meidän täytyy esittää kysymys, koska tämä, on, on, on mahdollisuus, tämä kysymys on esitettävä meille sen vuoksi, että koko tämä järjestelmä – pitäisi olla koordinoitu. Muuten me emme kykene ohjailemaan tätä riippuvuutta toisistaan. Se on hyvin selkeää. Ja ajattelen tässä nyt kasvihuonekaasupäästöjä sekä ohjausta kau- päästökaupan puitteissa. Meidän täytyy saada koko järjestelmä mukaan, kaikki kansainväliset elimet, niin että kaikki noudattavat yhteistä kuria. Tavoitteena on saada aikaan tällainen maailmanlaajuinen hallinta. Kiitos. Ja sitten äh, edustaja Stas. Mr. Van Dalen. Dank u wel, voorzitter. Kiitos, äh, puhemies. Kollega Ulmer teki koko joukon mielenkiintoisia ehdotuksia. Ja minua äh, kiinnostaa kovasti saada kuulla, miten komissio niihin reagoi. Ottaisin kuitenkin esiin muutaman hänen ehdotuksistaan pyytääkseen hänen hieman selkeytystä. Ensinnäkin neljäs kohta, jossa hän sanoo, että tässä pitäisi parantaa tätä selkeyttä ja sitä, että hän ei kannata ympäristö- ja terveysnormien yhdenmukaistamista. Ja tämä on mielestäni hieman epäselvää. Toinen liittyy kohtaan numero kuusi, jossa hän haluaisi etuuksien myöntämistä kynnysmaille. Minä haluaisin, että hän hieman kertoisi tarkemmin, minkälaisia etuuksia hän ajattelee – ja ajatteleeko hän tässä kaikkia kynnysmaita, kaikkia uusia teollisuusmaita ja onko tämä koko käsite kynnysmaa, uusi teollisuusmaa, onko se kaikille selvä, onko se kaikilla, äh, määrittelevätkö kaikki sen samalla tavalla? Ja sitten vielä kohta yhdeksän, jos on kysymys äh, säännöllisestä arvioinnista. Se on tärkeää toki. Mutta kuten esittelijäkin sanoo, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki nämä normit noudatetaan ja että se taataan. Ja selvä, jos on tietenkin hyvä sanoa, että taataan se, että näitä noudatetaan, mutta sehän merkitsee sitä, että meidän täytyy vetää tästä tietyt johtopäätökset myös ja että sitä syntyy vaikutuksia. Meidän mielestämme on tärkeää tietää tarkasti, millä tavalla ja mitä tapahtuu. Joten jos on välttämätöntä, meidän täytyy voida vetää johtopäätökset tietystä käyttäytymisestä ja ryhtyä todellisiin toimenpiteisiin. Kiitos. Chiavandi. Dank u wel, voorzitter. Um, ons... Kiitos eh, puheenjohtaja. Meidän eh, varjo esittelijämme ei ikävä kyllä ole paikalla, joten hän pyysi, että minä hänen nimissään Toisin esiin muutaman asian. Kiitän esittelijää hänen äh, luonnoksestaan. Me olemme samaa mieltä monista asioista. Mutta tärkeää olisi nyt kuitenkin kysyä, miksi meillä on maailmankauppajärjestö. Maailmankauppajärjestö on sen vuoksi, että me saamme enemmän kauppaa ja sitä kautta saamme hyvinvointia. Ja hyvinvointiin kuuluu myös puhtaampi ympäristö. Puhdas ympäristö ei saa kärsiä maailmankauppajärjestön muiden tavoitteiden jaloissa. Me olemme liberaalina vakuuttuneita siitä, että hyvä kauppapolitiikka johtaa siihen, että huolehditaan paremmin myös ympäristötavoitteista. Ja meidän täytyy huolehtia, että näin myös tapahtuu. Eli toimenpiteitä ympäristö- ja ilmastonmuutoksen puitteissa täytyy saada yhteensopiviksi kauppasopimusten ja sääntöjen kanssa. Ja haluaisimmekin kehottaa komissiota, että se hyvin selkeästi maailmankauppajärjestön suuntaan viestisi, että ympäristönäkökulmat ovat hyvin legitiimi syy ottaa ne mukaan meidän kaupan väli, ka, ka, Kiitos ja ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, haluaisin kysyä, onko komissiolla mitään kommentteja. Sanchez, äh, kauppa pääosasta, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olemme tarkastelleet tätä lausuntoa ja täytyy sanoa, että periaatteessa olemme samaa mieltä suunnan ja tavoitteiden kanssa – Komissio itse edistää politiikkaa, jolla pyritään integroimaan ympäristökysymykset ja yritämme ylläpitää ympäristöstandardien suojelua kahden keskisissä neuvotteluissamme, kauppaneuvotteluissamme ja varmasti parlamentti haluaa tätä tarkastella ottaen, kun se käsittelee ähm, suostumusmenettelyn puitteissa. Olen siis samaa mieltä tästä tavoitteesta. Mitä tulee erityisiin kohtiin, kysymyksiin tässä lausunnossa, niin ehkä voisimme kommentoida ja kysyäkin jostakin asioista, joten en halua puhua nyt kovin pitkään. Sanon vaikka vain sen verran, että komissiolla on samanlaisia kysymyksiä, joita herra Van Balen otti esille – sikäli, että kun puhumme ympäristö- ja terveysstandardien harmonisoinnista, me ymmärrämme, että puhutaan laajemmasta, euro, maailmanlaajuisesta harmonisoimista eikä eurooppalaisesta harmonisaatiosta, koska sitähän eurooppalaista harmonisaatiota me harjoitamme täällä EU-toimielimissä. Mitä tulee kynnysmaihin, tässä, jos nyt Tästä minulla on kysymys, jos ajattelemme tässä yleistä tulietuusjärjestelmää. Komissio ehkä halusi kiinnittää huomionne siihen, että käydään alustavaa keskustelua siitä, miten muutettaisiin tätä yleistä tulietuusjärjestelmää. Tämä on prosessi, jossa parlamentti on mukana yhteislainsäätäjänä ja tässä tulee varmastikin pitkä prosessi. Tässä tarvitaan paljon erilaista konsultaatiota ja tämän takia alustavalta pohjalta sanoisimme, että tämä tietty erityinen kysymys hoituu parhaiten tässä paljon laajemmassa keskustelussa liittyy, liittyen erityisesti näihin kauppa- etuisuuskysymyksiin. Muutoin Panemme tietysti merkille vetomukset siitä, että parlamentti on mukana tarvittavissa kokouksissa, saa asiakirjoja. Tietenkin tämä tulee liittymään toi, neuvotteluihin toimielon tasolla parlamentin neuvoston ja komission välillä, että otetaan huomioon uudet tekijät Lissaboninkin sopimuksesta, joten näiden neuvottelujen lopputulos Lissabonin sopimuksen mukaisesti tulee määrittelemään, millä tavalla parlamentti tulee olemaan tässä prosessissa mukana. Miten se on mukana eri neuvottelussa ja kokouksissa. Ja vielä lopuksi Maailman kauppajärjestöllä on toimivaltuudet ja asiantuntemus valvoa sääntöjä, joita VTOssa on luotu. Nämähän ovat kauppasääntöjä. Sen rooli, kun se valvoo muita velvoitteita, esimerkiksi kahdenkeskisissä kauppasopimuksissa, tämä on ehkä vaikea ottaa huomioon tai tällaista on aika vaikea ajatella. Mitä tulee sitten täytäntöönpanon ja se, välitystoimintaan komission neuvottelutusti välitystoimissa, jotta tarkistaa, että on noudatettu ympäristöstandardeja sopimuksissa tällaista välitystoimintaa teemme ja se on sitovaa siinä mielessä, että se ei ole vaihtoehtoista. Maiden täytyy seurata tätä menettelytapaa. Luonnollisesti kaikki tiedämme, että näitä täytäntöönpanos tai siis tämä ei kuitenkaan juristi sitovaa. Sitten lopuksi, mitä tulee ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen, meidän kannaltamme katsottuna tämä aihe näyttäisi menevän hiukan yli ympäristökysymysten kauppasopimuksessa tietysti läheinen yhteys monissakin tapauksissa löytyy ympäristön ja kansanterveyden välillä, mutta ihmisten ja eläinten terveys, terveyttä tyypillisesti voidaan määritellä eh, riippumattomalla tavalla ja EU-ssa, kun ajatellaan, että täällä on sitten korkea kansanterveyden taso, eläinten terveys myös on var, var, varsin korkealla tasolla, pyritään varmistamaan se, että jatkossakin voimme noudattaa omia korkeita standardeja meidän kaupan yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotujen tavaroiden palveluiden, jos siitä on kysymys, niin pitää kaikkien täyttää meidän asettamamme standardit. Ja tämä on rajana tavallaan näistä terveyskysymyksistä. joka on oma asiansa, tai se on oma asiansa, sillä on muunlaisia kauppavaikutuksia, ja tämän takia komissio ei ole ottanut sitä mukaan kauppaneuvotteluihin vapaakauppasopimuksissa. Kiitos. Ja Dank, Herr Sanchez. Kiitokset, herra Sanchez. Seuraavaksi sitten puheenvuoro Tuomas Ulmerille. Normal, vielen Dank, Herr Vielä kerran kiitos puheenjohtaja. Eräi, itse teen eräitä tarkistuksia ja tässä on tietenkin hyvin paljon sanomista. Kohdassa neljä on tietenkin selvää, että tässä on kysymyksessä maailmanlaajuisista normeista. Kohta kuusi, siinä täytyy suosituimmuusasia muotoilla uudestaan kohdassa yhdeksän, missä on sanktiot kyseessä. Olen luopunut niiden listaamisesta, mutta täydennän tätä. Minun mielestäni tärkeää, että me valvomme ja jonkinlainen luettelo näissä, näistä asioista pitää olla. Lyhyiden merkeissä en ole antanut kantaa näihin päästöasioihin, mutta me yritämme tätä päästökauppaa niin pitkälle kuin mahdollista tämän sopimuksen mukaan toteuttaa. Kiitoksia. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann ist äh, Fristveränderungsantrag. Kiitos. Tarkistusten määräaika on 18. maaliskuuta kello 12 ja 27. maaliskuuta äänestämme valiokunnassa. Äh, huhtikuussa. Niin, muuten, joo, nei, niin, niin, no. Sitten siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Me olemme tästä puhuneet useita kertoja ja huomenna me äänestämme siitä. Ja tänä aamupäivänä me puhumme oikeastaan vain siitä, mitä kompromissitarkistuksia meillä on. Ei meidän nyt pidä lähteä tätä kaikkea jälleen menemään lävitse, vaan meillä on nyt tässä tunti aikaa tähän ja ehdottaisin, että kukin saa puhua vain viisi minuuttia. Ja esittelijä tuolla puhuu sihteeristön kanssa hyvinkin kiihkeästi. Breyer on koko viikonlopun ajan täällä raatanut näiden tarkistusten kanssa 800 tarkistusta, nimittäin se on aikamoinen tiede tieteenala jo itsessään. Kiitokset siitä toivon mukaan me huomenna sitten kykenemme äänestämään tästä. Ensin ihan lyhykäisesti äh, edustaja Sommer äh, viisi minuuttia ja sitten varjoesittelijät viisi minuuttia ja sitten vielä äh, muut mahdolliset keskustelijat. Ähm, wir haben tatsächlich rund um die Uhr gearbeitet, auch übers Wochenende. Und... Niin, Kiitoksia tästä työstä, jota teimme viikonlopun aikana. Nyt meillä on äänestyslista Eh, laadittuna. Eh, vähän eh, harvinaistahan tämä on, mutta me tiedämme samanlaisen työtavan muista isoista asiakokonaisuuksista. Haluaisin tässä aloittaa sanomalla, että, että eräs perusajatus puuttuu monista tarkistuksista. Tämä asetusluonnos on tietenkin tehty kuluttajalle ja sillä tavalla, että se olisi helppo, olisi helppo lukea näitä merkintöjä. Ja asetusehdotus on myös sellainen, että sen täytyy kelvata myös sisämarkkinoille. Oikeusturva, byrokratian vähentäminen elintarvikeketjussa, sitäkään ei saa unohtaa. Joten pyydän teitä huomenna, kun äänestätte, että tällainen ajatus on takana, kun näitä tarkistuksia hyväksytään tai hylätään. No mikä tilanne nyt sitten on? Hyvin vähän mahdollisuuksia kompromisseihin on. Erilaisia näkemyksiä meillä on asioista tämän kysymyksen kohdalla. Ja me, e, luettavuus e, asiasta me pääsimme sopuun kolme millimetrin kohdalla, mitä komissio on ehdottanut ja myöskin siinä kohdassa, mikä on artiklassa 7 harhaan johtava info kuluttajalle. Ja sielläkin me pääsimme hyvin lähelle näkemyksissämme toisiamme. Mutta muiden asioiden kohdalla näin ei ole. On hyvin monenlaisia asioita, kuten alkuperän ilmoittaminen, koskee lihaa, Naudanlihan kohdalla tämä on jo saatu sujumaan, mutta kaikki muut sivutuotteet, mitä voitte kuvitella maataloudesta tulevan, tietyt lisäaineet valmistuotteissa ja näin e, e, ovat tässä mukana. No, minulla ei ole alkuperämerkintää mitään, mitään vastaan on tehty, tutkittu, FSA Britanniassa on tutkinut tätä asiaa ja e, on käynyt ilmi, että elintarvikkeiden alkuperä kiinnostaa vain 10 prosenttia kuluttajista. Minä kuitenkin e, ehdotan, että äänestämme sen puolesta, että tuotteissa olisi alkuperämerkintä mutta kuitenkin komission täytyy vielä arvioida, onko tämä teknisesti mahdollista ja minkälaisia vaikeuksia siinä tulee näiden raakatuotteiden osalta ja lisäaineiden osalta. Kuitenkin toivon, että te tukisitte minua tässä asiassa, mutta me haluamme tietää, että onko se toteutettavissa, koska olemme lainsäädäntöä, jota voidaan myöskin käyttää. Sitten on erilaisia näkemyksiä niistä kysymyksistä, jotka liittyvät kansallisiin merkintäjärjestelmiin. Komissio ehdottaa, että toimittaisiin eh, vapaasti, ettei tarvitsisi näitä järjestelmiä kehittää. Minua huolestuttaa se, että sisämarkkinoilla tulee jatkossa olemaan 27 erilaista merkintäjärjestelmää, ja sitten eurooppalainen järjestelmä tulisi vielä lisäksi. Eh, vaikka ne eivät virallisesti olisi sitovia, niin käytännössä kuitenkin näin kävisi ja tällaista ei pitäisi sallia. Valiokunta, maatalousvaliokunta on tätä katsonut ja torjunut kansallisten merkintöjen mukaan ottamisen. Sitten eh, esipakatut tuotteet tuotteet, ensinnäkin paikallisleipurit tai joku vihannesten myyjä voisivat olla tämän ulkopuolella. Tässä tuottajat, valmistajat ovat sellaisia, että kyseessä on paljon käsityötä, he eivät voisi tähän merkintäjärjestelmään tulla mukaan. Kaikki, jotka ovat lukeneet tarkistukset, niin tietävät, että tällaiset asiat voidaan myös myyntitilanteessa ja muulla materiaalilla hoitaa. Tämä tietenkin liittyy myöskin ravintolaruokaan. Te tiedätte, että oikeusvarmuutta tällä ravintola-alalla ei ole. Toivon, että olemme yhtä mieltä näistä asioista, mitä tulee lahjapakkauksiin. Mm. Ja, e, ja jos tällaisia, paljon tällaisia merkintöjä on ja äitienpäivänä avataan suklaa, ää, rasia ja siellä on sitten kaikenlaisia asioita kaloreista ja muista, niin täytyykin miettiä tällaistakin asiaa. Ja sitten ravintosisältöasia. Se on terveysväittämä. Se on turhaa. Ja tämä on hyvin laaja, laaja säännös, mihin nyt ryhdymme. Tässähän ei ole mitään julkisuutta vielä ollut, koska me komissio julkistaa sen vasta myöhemmin. Tämä käsite ei ole arkipäiväinen ja tähän liittyy myös se, että tämä terveysvaikutus ilmaisu ei oikein sopisi tähän. Minä nimittäin lähden siitä, että Tämä liittyy tarkistukseen 162. Minä toivon, että tuetaan, tuetaan sitä, että tämä kammottava käsite nyt loppujen lopuksi poistuisi koko kuviosta. Sitä ei voida käyttää kaikkien elintarvikkeiden kohdalla. Ja sitten se saattaisi olla hyvin harhaan johtava kuluttajan kohdalla. Tässä on myöskin sellainen asia, jossa olemme aivan eri mieltä ja tässä on enemmistöpäätös sitten aikanaan tulossa. Danke, Frau Sommer. Äh, dann kommen Shadows und das ist... Sitten siirrymme äh, varjoesittelijöihin. Äh, äh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme useinkin keskustelleet elintarvikemerkinnöistä, enkä halua mennä kaikkia näitä väitteitä nyt läpi, koska olen kuullut ne jo liiankin usein itsekin esittänyt jotain, mutta olen kuitenkin ottanut huomioon ihmisten ilmaisevat huolet kuukausien aikana ja muiden ryhmien kanssa olen ehdottanut joitakin vahvistettuja tarkistuksia. Ensimmäinen vahvistettu tarkistus josta haluan puhua, koskee alkuperän maata. Ja tämä on lähetetty tarkistuksen numero kaksi jäsenille. Tämä on paljon käytännöllisempi lähestymistapa kuin jotkut muut tarkistukset esittävät. Ja siinä puhutaan pakollisesta alkuperämaa merkinnästä maitotuotteissa, eli tuore kasvisten ja viha, vihannisten kohdalla. Naudanlihaa ja liha on jo pakollista ja niiden valmistajien kohdalla sanovat, että tämä on liian vaikeaa, koska heillä on liian monia eri lähteitä. Heillä on vaihtoehtona pistää alkuperää ei spesifioitu merkintä. Sitten seuraava vahvistotarkistus, jota haluan käsitellä, liittyy pakolliseen elintarvikemerkintöihin ja niin kuin usein on sanottu, sanottu, tämä ei koske tuotteita kuten leipää, maitoa, mehuja, elämämehuja ja tämän tyyppisiä elintarvikkeita. Se koskee vain äh, niin sanottuja mm, valmisaterioita, esimerkiksi mukavuusruokia. Ja tämä tuntuu paljon järkevämmältä tavalta edetä. Joten tässä on tämän tyyppisiä valmisruokia. Sitten vahvistetun tarkistuksen numero yhdeksän. Olen pyytänyt, että komissio laatisi suuntaviivoja reaalisista mm, annoskoista yhdessä teollisuuden ja komission kanssa ja myös antaa tällaisia ää, ähm, ravintomääriä, koska ihmiset aina sanovat, että yleensä nämä määrät eivät ole oikein käytännöllisiä. Olen pyytänyt uusia viitemääriä, mitä tulee annoksen ottaa huomioon, suositukset EFSasta ja myös tutkimattomista riippumattomista tutkimuksista. Jos et täytä tukea tätä pakollista tietottamista, varmistakaa sitten se, että jatkoa tulee kansalliselle järjestelmälle. Ei pitäisi siksi sallia, että eri jäsenvaltiot eivät saisi tätä tietoa, jos kerran pidämme sitä lakisääteisenä pakollisena. Ja lopuksi kuluttajat haluavat tietoa alkuperämaasta. He pitävät ja haluavat saada tietoa e, e, ravinnosta. Terveydenhuollon ammattilaiset sanovat, että ravintotieto on erittäin tärkeää, kun puhutaan liikalihavuudesta, sydänsairauksista, sokertaudesta ja niin edelleen. Jos olemme vakavissamme näistä, näissä kysymyksissä, haluamme tarttua näihin kansanterveyden ongelmiin, pitäisi tarkastella tätä informaatiota, jota kuluttajat haluavat, jotta voivat tehdä terveydelle hyödyllisiä valintoja perheensä kohdalla. On, teollisuus on lopannut valtavalla, valtavasti tässä asiassa. Ihmiset ovat jopa ihmisiltä tarjottu aterioita ja niin edelleen. Kuluttajajärjestöillä ei ole samanlaisia voimavaroja eikä kansanterveyden edustajallakaan. Ja kuten, kuten kun päätöksiä tehdään, niin ajatelkaa tarkkaan. Kuunteletteko vain teollisuutta ja sen lobbaajia vai on kyseessä todellakin tieto, jota kuluttajat pyytävät, onko se tärkeää? Ja myös ammatti, alan ammattilaiset haluavat sitä tietoa. Varmastihan olemme täällä varmistamassa sitä, että jos tätä, tästä tiedosta on hyötyä kansanterveydelle, jos se on hyödyllistä kuluttajille, että voi tehdä hyviä, hän voi tehdä hyviä valintoja, silloin pitäisi kuulla heitä eikä pelkästään teollisuuden loppausta. Perfect in time. Danke. Hyvin aikataulun mukaisesti. Ja sitten seuraava varjoesittelijä. Eh. Kiitos eh, puheenjohtaja en venytä tätä enempää, koska tästä on puhuttu jo kauemman aikaa. Yksi asia, joka minulla on nyt tullut mieleen kuluneena kuukausina, on se, että näkökannat eivät ole oikeastaan muuttuneet, joten en minä lähde niitä tässä nyt toistamaan. Niin, minä, tai on oikeastaan hyvä, että on tiettyjä esimerkiksi näitä vahvistettuja tarkistuksia ja toivon mukaan se helpottaa ja nopeuttaa ja yksinkertaistaa äänestystä huomenna, mutta siitä, sen lisäksi me olemme päässeet että hieman lähemmäksi toisiamme ja olen ihan vakuuttunut siitä, että todellinen työ käynnistyy huomenna vasta äänestyksen jälkeen. Ja minusta olisi hienoa, jos me tämän äänestyksen jälkeen todellakin pääsisimme kompromisseihin, todellisiin kompromisseihin. Minä olen äh, ollut äh, yhteyksissä sekä kuluttajajärjestöihin että teollisuuteen ja kysynyt, olisivatko he valmiita äh, istumaan neuvottelupöytään meidän kanssamme. Jos me kykenemme tekemään hyviä ajatuksia ja, ja, ja näkökantoja ja ehkäpä teollisuus ja nämä järjestöt voisivat meitä siinä auttaa. Huomenna meillä on paljon tarkistuksia, joista meidän on äänestettävä ja toivon, että sen jälkeen me sitten ryhdymme todellakin tekemään töitä. Kiitos. Aha, es geht jetzt richtig los nach dem... No niin, eli huomenna sitten hartiavoimin töihin äänestyksen jälkeen. Sitten muut ryhmät. Niistä varjoesittelijät eivät ole paikalla, mutta siis jokainen voi pyytää puheenvuoroa toki. Ja jos nyt oikein näen, niin tässä on päästy lähemmäksi toisiaan luettavuudesta ja harhajohtavasta informaatiosta. Eipä se ole paljon, jos kaikki muu on ristiriidassa. Sehän ei ole hyvä, mutta näin se saattaa välillä olla. Minulla on täällä nyt useita puheenvuoropyyntöjä. Jolanda Hibner. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałam pogratulować naszej pani sprawozdawczyni. Kiitoksia. Ensin haluaisin onnitella esittelijämme, koska tämä on erittäin hankala aihe ja tarkistusten määrä vain tästä todistavat, niitä on yli 800 eikä näin yleensä kyllä ole. Mitä tulee se asetuksen erittäin, se on tärkeää koko Euroopan väestöllä, se on tärkeää. Ajatellen tietoja, joita pitää välittää asetuksen mukaisesti. Mutta se ei saa jättää kuitenkaan varjonsa itse viestiä. Kaikki kommentit, joita on tehty, ovat todellakin järkeviä ja samoin tarkistukset. 161 tarkistus, sen pitää kuitenkin hävitä. Se on se tarkistus, jossa puhutaan ää, ravintoprofiileista ja siinä tehdään tieto jotenkin hämäräksi ja epäselväksi ja liialliseksi, koska täm tässä syrjittäisiin tietyn tyyppisiä elintarvikkeita kohtaan. Tämä olisi hullutta. En usko, että asetuksessa tällainen artikla voi olla mukana, eikä se mitenkään liity mihinkään loppaukseen teollisuuden to- toimesta. Ongelmana on se, että on tiettyjä sanamuotoja, jotka ovat jo saaneet järjestystä tähän tietoihin, koska kuluttajana meidän pitäisi olla tietoa ravintoarvoista, päivittäistä saantimääristä. Ja tämä antaa jo riittävän kuvan ja tiedon kuluttajille. Ei ole kyse vain siitä, että voidaan tehdä tietoisia valintoja, vaan myös äh, terveysalan ammattilaiset voivat perustaa toimintaansa tälle. Jos me haluamme muuttaa jotakin, meidän pitäisi korostaa valistusta, terveet, terveelliset ravinnot, ravinteet ei tarkoita sitä, että annamme niitä kaiken mahdollisen tiedon, koska välttämättä ei ole kyse sokerista tai suolasta vain, joka voi olla vaarallista tai haitallista, vaan kyse on tavasta, jolla yleensä syömme, mikä on päivittäinen diettimme. Joten ertan poistaa tämä 162. Kiitokset ja nyt sitten kolmen minuutin puheenvuoroja. Peter Liise. Kiitos. Kiitän esittelijä ja avustajia ja muita. Tässä on tehty todella paljon työtä viimeisen puolentoista vuoden aikana ja nyt viimeisenä päivinäkin. Nyt ensinnäkin haluaisin muutaman asian. Huolimatta siitä, mitä me huomenna päätämme tai koko menettelyn päätteeksi päätämme, niin kuluttaja tulee saamaan enemmän informaatiota elintarvikkeistaan kuin aiemmin, koska tähän mennessä meillä on ollut muutama vapaaehtoinen järjestelmä, jonka jotkut yritykset ovat ottaneet käyttöön mutta meillä ei ole ollut mitään eurooppalaista merkintäsääntöä esimerkiksi vaikkapa energiasisällöstä ja tämä tulee. Ja se on erittäin tärkeää nyt tuoda esiin sekin, että ei tässä ole kysymys siitä, mitä me hylkäämme, vaan siitä, että tässä joka tapauksessa tulee parempaa informaatiota kuluttajalle. Ja kuten Renate Sommer jo sanoi, haluaisin vielä hyvin selkeästi painottaa, me olemme aivan liian usein ottaneet vain nämä suuret yritykset, Ferrero tai Neste tai muita, kun me puhumme, mutta kuitenkin tämä tulee koskemaan satoja pieniä yrityksiä, joten sen vuoksi tämän täytyy olla käsiteltävissä ja mitä tulee käsin tehtyihin tuotteisiin, niin niissä meidän täytyy olla hieman Äh, avokätisempiä. Kiitokset tästä Krista Klaas. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Wir sind nicht... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme keskellä keskustelua. Toivon mukaan me saamme tämän äänestyksen jälkeen myös tällaisen pienen tauon ja toivon mukaan me emme huomenna sitten äh, vain äänestä, vaan että meillä olisi tietynlainen linjauskin. Ja kuten Peter Liise sanoi, niin tämä tulee olemaan joka tapauksessa positiivista. Yksi asia. Jokainen, me olemme täällä puhuneet niin monta kertaa, että kyllä kaikki tietävät, mitä mieltä kukin on. Täällä on kaksi tarkistusta, jotka, ovat, äh, jotka haluaisin ottaa mukaan keskusteluun. Tässä on äh, hedelmien ja äh, vihannesten pintakäsittelystä kysymys puhutaan äh, kasvinsuojeluaineista, torjunta-aineista ja meillähän on tässä hyvin selkeät ja tiukat säännöt, mikä on sallittua ja mikä ei. Ja äh, tällainen etiketti, jossa sitten mainitaan näitä pintakäsittelyitä, ei se auta kuluttajaa tippaakaan, niin hän siitä saa varsinaista informaatiota. Ja se minusta meidän pitäisi se riit, pitäisi riittää, että se mitä esimerkiksi omenassa pinnalla on, niin sen täytyy olla olemassa olevien sääntöjen mukaan sellaista, että se ei ole haitallista. Meidän täytyy olla tiukkoja ja täytyy myös huolehtia siitä, että kuluttaja ei saa harhaanjohtavaa informaatiota ja että hän saa oikeaa informaatiota. Tällaiset pintakäsittelyt, no ne ovat käytössä siksi, että niillä suojataan tätä hedelmää ja että niillä voidaan myös taistella näitä homeita vastaan, jotka voivat olla hyvinkin haitallisia. Joten minusta tässä etiketissä täytyy olla vain se tarpeellinen, eikä mitään turhia. Minusta me emme tarvitse mitään tar- tarkistusta siitä, että tulisi myös tämä pintakäsittely. 71 und Tämä on 71 tarkistus. Then uh, Horst Schnellhardt. Kiitokset, Mr. Schnellhardt. Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke, wir... Kiitos puheenjohtaja. Me voimme varmasti kiittää esittelijää tässä. Hän on työskennellyt hyvin ahkerasti ja hänellä on tietty linjaus tässä hänen mietinnössään. On yksi asia, jota meidän pitää muistaa, kun me huomenna äänestämme. Meillä on enemmän vastuuta. Huomenna äh, Eurooppa seuraa tätä valiokuntaa. Se on se kuva, minkä minä olen saanut, kun olen vieraillut muissa maissakin. Ja meidän täytyy nyt sitten elää tämän vastuun mukaan. Emme me saa toimia sillä tavalla, että me haluamme pakottaa jotain neuvostolle. Ei, vaan meidän täytyy tässä olla todellakin vastuullisia. Ja vetoaisinkin kaikkiin. Tässä ei ole kysymys mistään dogmeista tai, tai muusta, vaan kysymys on siitä, että annamme selkeätä informaatiota kuluttajalle niin, että hän kykenisi esimerkiksi valitsemaan vaikkapa energiasisällön mukaan, koska liikalihavuus on suuri ongelma. Mitä tulee alkuperämerkintään, pelkään, että tämä voisi johtaa protektionismiin. Ja tämähän ei sovittaa sisämarkkinoihin. Minun mielestäni on todellakin vaikea, vaikea asia, että me ottaisimme tässä pakollisen velvoitetun alkuperämerkinnän käyttöön. Minusta se ei ole hyvä. Ja elintarvikehygieniadirektiivin kohdalla totesin jo silloin, että suurimmat ongelmat eivät koskeneet näitä suuria yrityksiä, vaan nimenomaan niistä, jotka tekevät suurimman osan tuotannosta Euroopassa, eli pienet yritykset. Pienillä yrityksillä on yleensä ongelmia tämän lainsäädännön kanssa, ja sen vuoksi meidän täytyisi tässä nyt olla suurieleisiä ja huolehtia näistä, jättää ulkopuolelle nämä pienet lihakaupat ja leipomot ja muut. Minulla on tiettyjä ongelmia liittyen lihan merkintään. Kyllä minä tiedän, että tätä on käytetty väärin, tätä uskonnollisesti oikein teurastetun lihan merkintää mutta ei meidän tulisi Eurooppana tätä lähteä rajoittamaan. Meidän täytyisi ehkä olla tässä hieman eh, pidättyviä. Kiitos. Mitä tarkistuksia nämä ovat siis? Ilman mikrofonia. 177 177, selvä. Sitten Pilara Juuso. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella rouva Sommeria hyvästä työstä ja periaatteessa olen samaa mieltä hänen kanssaan kaikista kysymyksistä, suuntaviivasta, alkuperästä, liikennevalomerkinnöistä, tiedottamisesta ja niin edelleen. Periaatteessa täysin samaa mieltä. Siis ainoastaan haluaisin ottaa esille pari asiaa. Ensinnä kansallisella säännöntökohdassa kuusi ja kohtaa seitsemän, niitä tämä on vastoin harmonisaatiota ja näin nämä ovat aiheita, jotka pitää poistaa, jos haluamme äh, tasapainoisen äh, mm, ratkaisun, niin silloin meidän pitää sallia tällaisia kansallisia järjestelmiä tässä merkintäkysymyksessä. Sitten mitä tulee kielenkäyttöön näissä merkinnöissä, kohdassa 16 2000 13 näitä soveltaa, niin ei mitään ongelmia ja mielestäni tätä pidämme nyt riittävänä. Komissio pitää tätä riittävänä, samoin neuvosto, joten mielestäni meidän pitää säilyttää tämä tässä muodossaan, mitä tulee sitten alkoholijuomien merkintöihin. Alkoholijuomissa liittyy oma kattava lainsäädäntössä ja meidän pitää jättää tämä ulkopuolelle tämän takia. sitten näitä, nämä alko, alkoholiselta lim, limsat. Tämä, tässä on jo hyväksytty direktiivi äh, tekstiä INKO-valiokunnassa. Siihen ei liitetä näitä terveyshaittamia, mitä tulee sitten PK-yritykseen, lisää mitään siihen, mitä on jo sanottu. tarviketeollisuudessa PK-yrityksellä on valtavaa roolia, että pitää suojella ja antaa riittävät takeet, että ne voivat jatkossakin olla mukana kilpailukykyisinä. Kiitos. Dankeschön, Anja Weisgerber. Kiitoksia sitten Anja Weisgerber. Kiitoksia. Minä haluaisin myöskin eh, kehoa esittelijää, mitä tähän hyvin laajaan kokonaisuuteen tulee. Hän on hyvin asiat eh, esittänyt ja antanut hyvät linjat meille. On kuitenkin tärkeää todeta, että huomenna me eh, äänestämme asiasta, joka on hyvä kuluttajille. Ravintoarvon ilmoittaminen jo eh, sinänsä pakollisena tiettyjen eh, aiheiden asioiden osalta, kuten kaloria, suola ja rasvoa, niin se on jo suuri askel eteenpäin kuluttajan kannalta. Sellaisena sitä pitää, se pitää nähdäkin, koska kuluttaja tekee ostopäätöksensä tämän perusteella. Parempi luettavuus, tarkistus siitä on tehty, on sellainen, mikä on myöskin hyvä ratkaisu ja konsolidoiduissa tarkistuksissa tämä käy ilmi. Täytyy myös olla niin, että PK-yritykset voivat tätä soveltaa, ne jotka eivät käytä esipakattuja tuotteita. Kaikkein tärkein asia minun mielestäni on se, että tällaiset elintarvikekopiot, niiden merkitseminen olisi tärkeää. Maatalousvaliokunnassa tämä on ollut jo esillä. Meidän täytyisi löytää yhtenäinen linja. Rouva Sommerkin tästä puhui. On kysymyksessä eh, numerosta 68. Tämä on yksimielisesti hyväksytty. Ja sitten 261 jossa puhutaan näistä, näistä aineista. Voidaan myöskin johtaa harhaan jolla, jonkinlaisilla kuvasymboleilla. Ja sitten on eräitä tarkistuksia, jotka on hyväksytty jo maatalousvaliokunnassa ja sisämarkkinavaliokunnassa. Aivan selkeä viesti, yksimielinen sellainen, täytyy tulla parlamentilta. Meidän täytyy nyt täytyy löytää määräenemmistö, vaikka meillä on vielä erimielisyyksiä Saksan ja Itävallan ja muiden kanssa. Meidän täytyy e, aikuisille kuluttajille puhua, heitä ei saa pettää ja me haluamme tänne e, tärkeät merkinnät elintarvikkeista, jotka ovat tällaisia imitoituja tuotteita. Olisin iloinen, jos tukisitte minua. Danke, letzter Redner auf meiner Liste ist Alvis Peterle. Ja sitten seuraavaksi Peterle. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem vesel ambicije poročevalke, da... Olen erittäin iloinen, että esittelijä on kunnianhimoinen eikä halua lopettaa tätä vain hyvin aikomuksiin ja panna kuluttaja vielä hankalampaan tilanteeseen. Siksi on hyvä, että tässä on suhteellisuusperiaatetta. Ja aivan erityisen iloinen olen siitä, että pyrimme olemaan byrokratisoimatta asioita liikaa kaikilla mahdollisilla tasoilla ja todellakin otamme huomioon perinteet myös, pk-yritykset, pientuottajat. Tämä on hyvä asia. Lisäisin kuitenkin vielä yhden asian. En halua monimutkaista esittelijän työtä, mutta mehiläisen hoitajana täytyy ottaa tiettyjä kysymyksiä esille. Olen nyt käynyt läpi tätä, tätä paperipinkkaa, mutta en tiedä mitä tapahtuu loppujen lopuksi hunajalle. Jos katsoo viimeistä käyttöpäivää hunajapakkauksessa Euroopassa, niin se on vuodesta loputtomiin. Tilanne vaihtelee maasta toiseen. Kuluttajat ovat hiukan hämillään. Me tiedämme, että että haudosta on löydetty tuhansia vuosia vanhoja hunajaa, jota voidaan vieläkin turvallisesti käyttää. Ja tämä mielestäni puoltaa sitä, että voidaan panna pitkiä käyttöaikoja meidän ei pitäisi, pitäisi merkintää hunajan kohdalla viimeistä käyttöpäivää. Entä sitten tietos, tietojen suojasta? Se kausi, jolloin mehiläiset hunajaa valmistavat, onko se valmistuspäivä vai silloin, kun se pannaan lasipurkkiin? vuosi saattaa tässäkin mennä näiden kahden päivämäärän välillä. Sitten on yritykset, jotka ostavat hunajaa ympäri maailmaa, sitten sekoittavat sitä pieneen määrään kotimaista hunajaa ja sitten se merkitään kotimaiseksi hunajaksi. Mielestäni tätä pitäisi hiukan säännellä. En tiedä, pystymmekö tämän tässä hoitamaan kuntoon, mutta haluaisin kuitenkin teiltä kuulla, miten suhtaudutte hunajaan ja miten sitä kohdellaan. Na, so ein naturverbundener Mensch wie der Alois. No niin, noin luonnonläheinen alue. Peter hänellä on nyt tämä oma erityisalansa slovenialaista hunajaa, jota voi vielä kahden tuhannenkin vuoden jälkeen käyttää. Niin, oliko faaraoitteen hunaja vieläkin eh, syötävää vai ei? Hmm, mielenkiintoista. Ja sitten meillä on komission edustaja ja sen jälkeen edustaja Somer vastaa tähän Äh, HUNA-kysymyksiin. Herra että minulla on kysymys teille komissiosta. Täällä on viitattu lukuihin 6 ja 7 näihin laajoihin kansallisiin äh, säädöksiin, joka tässä äh, mahdollistuu. Millä tavalla tämä nyt sitten harmonisoidaan, ajatellen esimerkiksi vaikkapa sitä, että saadaan myös kansallisia säädöksiä? Oui, monsieur le président. Un grand merci de... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain eh, puheenvuoron. Olen tarkkaan kuunnellut näitä ehdotuksia, joita täällä on eh, tehty. Ja myös eh, kompromisseja, on tietenkin aivan selvää, että 800 tarkistusta, se on aivan historiallinen määrä. Meillä elintarvikelainsäädäntöpuolella tällaista ole ennen nähty. Ennen kuin komissio ottaa mitäkään muodollisesti tähän kantaa, niin haluaisin näistä merkinnöistä, etupuolen merkinnöistä puhua. Kukaan ei ole periaatteessa eh, asettanut kyseenalaiseksi tätä ravintoarvon merkitsemistä. Ja me voimme tässä Rova Sommeria kiittää ja myös muita parlamentin jäseniä siitä, että tällainen eh, hyödyllinen muotoilu tänne on tullut mukaan. Kansalliset järjestelmät, sitten te tiedätte, että niistä komissio on aina ollut sitä mieltä, että ne ovat hyvä, hyviä olla olemassa. Ja kun otamme eh, huomioon sen, että tässä nyt ollaan hiljalleen menossa kokonaisharmonisointia kohti. Vaikutusten arviointi, eh, joka liittyy tällaiseen yhteisöjärjestelmään, niin kuluttaja varten, niin siksi me olemme näitä vapaaehtoisia kansallisia järjestelmiä täällä pitäneet mukana liittyen toissijaisuusperiaatteeseen. Kuitenkin muutaman vuoden kuluttua voisimme ehkä havaita, että täällä on kaksi kolme eri järjestelmää, josta sitten myöhemmin voisi tulla yhteisöjärjestelmiä. Kuitenkin tässä vaiheessa meistä tuntuu, että kansalliset järjestelmät ovat vielä olemassa. Miten sitten tämä toteutettavuus, komissio ja eri valiokunnat ovat siitä tarkastelleet? olemme miettineet sitä, minkä tyyppinen kirjan koko tässä olisi paikallaan. Ja toivoisimme, että tässä nyt että tämä luettavuus olisi hyvä, jotta valmistajat voisivat, voisivat tietää aina, minkä tyyppisiä etikettejä tuotteisiin tarvitaan. Sitten alkuperä. Haluaisin siitä sanoa, että meidän mielestämme on tärkeämpää se, että vapaaehtoismerkinnät alkuperäistä eivät johda harhaan kuluttajia. Ja tietenkin hyvin tarkkaan seuraamme, miten teidän valiokuntanne äänestää tätä, tästä ehdotuksesta ja tietenkin myös täysistunto. Nimittäin alkuperämerkinnät ovat sellainen asia, jota myös maatalouspääosaston kollegoiden kanssa tarkastelemme, sehän on myös vihreässä kirjassa, niin he, heidän kanssaan hyvin tarkkaan seuraamme, kuinka tälle asialle käy. Kuulimme myös ehdotuksia näistä jäljitelmäelintarvikkeista. elintarvikkeista juridiset välineet, jotka meillä ovat käytössämme nykyisellään, antavat mahdollisuuden oikein käytettynä kansallisille viranomaisille taistella tehokkaasti jäljitelmää tuotteita vastaan, jos ne ovat sellaisia, että ne johtavat harhaan kuluttajaa. Esimerkiksi juusto, joka on tehty kasvisrasvasta eikä ole oikea juusto. Onpa kysymys sitten aikaisemmista merkintädirektiivistä, maatalouspääosaston ohjeista tai jostakin muista säännöistä, niin olemme sitä mieltä, että kansalliset valvontaviranomaiset, jotka voivat ja haluavat tällaisia jäljitelmiä vastaan taistella, niin heillä on kaikki juridiset keinot pysäyttää tällainen kehitys. Sitten hunaja. Haluaisin muistuttaa, että ei täällä ole mitään käyttömääräaikaa asetettu, vaan se on tuottajan asia määritellä. Se kuuluu hänen vastuisiinsa, koska on myös velvollisuus tutkia, minkälainen kestävyys tuotteilla on. Joten jokainen tuottaja, erityisesti hunajan tuottaja, Tietenkin tämä koskee myöskin jogurtteja, lihaa, makkaroita ja muitakin. Jokainen tuottaja voi omien tutkimustensa perusteella, jota hän on tuotteen eh, käyttöajasta tehnyt, voi, voi laittaa 3, 4, 5 vuoden käyttöajan. Ei tässä nyt ihan Egyptiin asti tarvitse mennä, mutta ei mikään lainsäädäntöteksti voi olla sellainen, joka määrittelee tietyn tuotteen käyttöä käyttöajan. Jokainen teollisuuden tuottaja tai hunajan tuottaja asettaa viimeisen käyttöpäivän. Jokainen esivalmistetun elintarvikkeen tuotteen on kuitenkin lain mukaan sellainen päivämäärä tuotteeseen laitettava. Merkinnät noin laaja-alaisesti otettuna sitten ja kansalliset määräykset. On olemassa määräyksiä, joita on laadittu melko tiukoissakin, tiukoihinkin kuluteen terveyttä koskeviin sääntöihin tai olosuhteisiin. jos vaikka tämä kappale täältä poistettaisiin, niin jäsenvaltiot voivat käyttää toista menettelytapaa Tämä direktiivissä 3834, jossa nämä tekniset säännöt jäsenvaltio voi ilmoittaa eteenpäin. Tämän menettelytavan eh, etu onkin se, että tässä on paitsi laaja konsultaatio komission kanssa mahdollinen myöskin muiden jäsenvaltioiden kanssa. Joten eh, joka tapauksessa hyvin tarkkaan me seuraamme, kuinka valiokunnan äänestys huomenna menee. On selvää, että tämä on hyvin tärkeä rouva Sommer esittelijänä on tehnyt tekstin, joka hyvin paljon koskee myös komissiota. Toivomme, kuten komissari Dali sanoi tässä kuulemistilaisuudessaan, me toivomme, että tämä lainsäädäntö, jos se hyväksytään, olisi sellaista, että kuluttaja sen myötä tietäisi mahdollisimman paljon niistä tuotteista, jotka hän ostaa. Kaikki eivät ehkä tarvitse aivan kaikkia tietoja, mutta aina sen mukaan, minkälaisia etuja 500 kuluttajalla Euroopassa on ajettavanaan, me haluamme kaikille näille 500 miljoonalle kuluttajalle antaa mahdollisimman paljon tietoa, jotta jokainen heistä voisi valita tarvitsemansa tuotteen. Me olemme myös ravintoprofeeleista puhuneet tässä. Se liittyy näihin merkintöihin ja tiettyihin väitteisiin, jotka liittyvät terveyden, terveysvaikutuksiin. Mutta me emme halua, että kuluttajia johdetaan harhaan erityyppisillä väittämillä. Se on periaate, perusperiaate. Haluamme rehellistä tietoa jaettavan kuluttajalle, eikä sellaista, että valheellisesti johdatellaan johdatellaan kuluttajaa väärin asioihin ja tuodaan esiin tekijöitä, jotka ovat olevinaan hyviä ja peitellään huonoja puolia. Tämä koskee erityisesti juuri näitä ravintoprofiilia. Kiitos. Kiitokset. No niin, nyt on huon, hunaja hommakin hoidettu. Ja me olemme nyt kuulleet kaiken, mitä täällä on kuunneltavana. Ehkäpä te haluatte kuitenkin, edustaja Sommer, ihan lyhykäisesti vielä. Niin, muutama vastaus. Kollega Vilmyt. Tämä, äh, te sanotte, että ainoastaan jalostetuille tuoteille pitäisi olla tämä merkintä. Mutta meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että kaikki kaikki, kaikki tuotteet on merkittävä, eikä tätä tällaista liikennevalomerkintää. Ei se nyt ole niin kuin, se, että te, teillä on se Isossa Britanniassa, niin en usko, että se meille tulee. Teillä on omat keskustelut Isossa Britanniassa, Saksassa huomattavasti vähemmän. Ja Euroopan unionissa ei lainkaan. Sen lisäksi haluaisin myös sanoa, että te aina syytätte minua ja monet kollegat, monia kollegoita siitä, että tuetaan vain teollisuutta ja teollisuutta. Minä en jaksa kuunnella tätä jankutusta jos te haluatte tukea tätä JDA-formaattia, niin silloinhan te nimenomaan tuette näitä suurteollisuutta, koska tämä konsepti on kehitelty suurteollisuudessa, 20, joka on 20 prosenttia tästä sektorista. Suuret osa on näitä PK-yrityksiä, yli 80 prosenttia elintarvikesektorilla. Sen osan te unohdatte. Ja sillä tavalla te, teidän merkintä ehdotuksella niin tulette tuhoamaan todella paljon työpaikkoja, joten ehkäpä te miettisitte asiaa vielä kerran. Ja Peter Liise ei ole vain satoja pk-yrityksiä, vaan tuhansia pk-yrityksiä. Oikeastaan pk-yritykset ne ovat elintarvikesektori. Sillä tehdään paljon näitä alueellisia erikoisuuksia ja se meidän täytyy muistaa. Ei ole aina kysymys suurteollisuudesta. Mitä sitten tulee pintakäsittelyyn, Krista Klaas, minä tuen tätä ajatusta. Meillähän on tästä jo selkeät säännöt. Ei sitä tuotetta ole myrkytetty, jos siinä on pintakäsittely. Meillä on hyvin selkeät ja tiukat säännöt ja rajat. Ja minusta jos se pitäisi vielä merkitä siihen, niin kuluttaja menee sekaisin. Alkuperämerkintä kollega Schnellhardt sanoi, että lisäisi protektionismia se, että meillä olisi alkuperämerkintä kaikille tuotteille totta. Mutta aste siinä, mikä on kuluttajainformaatiota ja mikä on protektionismia toisaalta, on hyvin pieni tämä ero tässä alkuperämerkintässä. Sen vuoksi minä olen pyytänyt tähän myös vaikutusten arviointia. Se on ehkä realistista. Ja sitten Ähm, mitä tulee näihin äh, paketointiin, äh, silloin minä otin, hyväksyin tämän tarkistuksen, joka tuli molemmilta vihreiltä varjoesittelijöiltä, ja siinä lukee, että äh, liha, joka on teurastettu ilman purtusta puudutusta tai niin Äh, liittyy nimenomaan äh, näihin äh, uskonnollisiin teurastuksiin, onko se kosher vai ei. Ja, ja eläin, joka, joka on teurastettu niin, että sitä ei ole tainutettu ensin, ei ole hyväksyttävissä esimerkiksi ortodoksi juutalaisille. Ja ortodoksijuutalaisilla on muutenkin äh, suuri osia sitä lihasta, jota he eivät voi syödä. Ja silloin esimerkiksi ortodoksijuutalaisten liha tulisi hyvin paljon kalliimmaksi. Joten minä en tästä tule antamaan minkäännäköistä ohjetta. Mm, eläinsuojelullista äh, syistä minä todellakin vahvasti vastustan tätä tällaista äh, rituaaliteurastusta. Mutta minulle on kuitenkin sanottu, että ne, jotka esimerkiksi teurastavat esimerkiksi ortodoksijuutalaisten sääntöjen mukaan. Hän on kahdeksan, hänellä on kahdeksanvuotinen koulutus siihen. No, 177 on tämä tarkistus. Mitä sitten tulee alkoholiin? Minä haluaisin, että ollaan johdonmukaisia ja että kaikki alkoholituotteet tuotteet otettaisiin tämän ulkopuolella. Sitten on kysymys vielä näistä limuviinoista. No, hyvät kollegat, jos siellä on alkoholia, niin silloin se täytyy lukea siinä etiketissä joka tapauksessa. Ja toki siinä voisi sitten olla vielä kalorit, äh, ravintoarvot, mutta auttaako tämä nyt sitten ollenkaan äh, alkoholin äh, ylikulutukseen nuorisojoukossa, en usko. Minusta olisi järkevämpää, että komissio tässäkin tekisi tutkimuksen siitä, onko järkeä asettaa alkoholipitoisia juomia elintarvikemerkinnän puitteisiin. Sitten nämä imitoidut tuotteet, niin. Miksi meidän pitäisi lähteä näitä imitoituja tuotteita vastaan taistelemaan? Ne ovat, maistuvat samalta kuin alkuperäinen, ne ovat halvempia, mutta kuluttajan täytyy vain tietää, mitä hän ostaa. Se sitähän siinä on kysymys. Ei siitä, että ei saisi tehdä näitä imitoituja, vaan me kerromme kuluttajalle, että tämä on imitoitu tuote eikä alkuperäinen tuote, ja sitten kuluttaja voi itse päättää, haluaako hän tätä tuotetta vai ei ja monet haluavat ja monien täytyy päättää hinnan mukaan. Ja sitten vielä komissiolle tästä luettavuudesta ja tekstin koosta. Kyllä me tiedämme, että tätä, tästä ei voida luopua ja sen vuoksi se on näissä vahvistetuissa tarkistuksissa mukana. Luonnollisesti kirjasin koko on yksi aspekti ja elementti luettavuutta. Mutta on siinä paljon muitakin tekijöitä, joita on huomioitava. Huunajan huunajasta poistettaisiin tämä valmistuspäivä ja, ja viimeinen käyttöpäivä. No, tämä on jää, jääköön ministerineuvoston päätettäväksi. Minä en tiedä, kauanko hunaja säilyy. Enkä minä tiedä, jos äh, jätetään tässä valmistaja itse äh, määrittelemään että jokaisen valmistajan täytyy itse tietää ja määritellä, kuinka hänen tuotteensa kestää. Minusta ehkä meidän pitäisi löytää toisella tasolla selkeämmät säännöt. Ja sitten vielä yksi asia, jonka alussa äh, unohdin, on tarkistuksia merkinnöistä tuotteille, jossa, jotka ovat geenimuunneltuja – eli jossa on tuotteita, jotka on geenimuunneltuja. Hyvät ystävät, minusta tämä ei ole varsinaisesti järkevää, koska meillä on jo asetus, joka liittyy geenimuunneltujen tuotteiden seurattavuuteen en minä usko, että me kykenemme niin nopeasti sitä saamaan mukaan tähän elintarvikkeiden merkintään. Kiitos tästä keskustelusta, kiitos näistä kiitoksista. Odotan keppiä muilta, mitä nyt aina saan. Ja pyydän eh, ymmärtämistä sille, että minä sanon myös oman mielipiteeni. Olen eh, joutunut kuunnelemaan eh, kaiken näköistä hölmää. Tämä on välillä aika raskas kuunnella. Kiitokset Renate Sommer. Me tulemme sitten päättämään tämän keskustelun tänään. Huomenna aamuna äänestämme. Pyydän, että kaikki tuovat äänestyskorttinsa mukaan ja kello yhdeksän jatkamme tasan, eli huomisaamuun. Kokous on päättynyt.